varmasti on ihmiset, jotka kuuntelevat, mitä asiantuntijat haluavat sanoa. Muutama lyhyt ilmoitusasia valiokunnan puolesta, koska puheenjohtajamme edustaja Bowles on puoluekokouksessa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Haluaisin kertoa kollegoille, että herra Gusesin mietinnön yhteydessä eurooppalaista ohjausjaksosta meillä on tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa. Ne on kutsuttu äh, 26. päivä pidettävään valiokuntakokoukseemme kello 15 kello 16.30 ja 16 kansallista äh, kansanedustajaa on ilmoittanut tulevansa paikalle ja pyytäisin, että kirjaatte tämän kalentereihin ja tulette tänne tasan kello kolme. Sitten meillä on valtion tuen uudistuksista työryhmä. Se on huomenna kello kaksi ja siellä puhuu myös komission varapuheenjohtaja Almunia. Ja sitten meillä on lyhyt päivitys kolmikantaneuvotteluista. Meillä oli keskustelu viimeksi keskustelimme pääomasta ja ensimmäisen tason pääomasta ja Kyproksen puheenjohtajavaltio antoi vastauksen parlamentin ehdotukseen, johon Ekonin valtuuskunta vastaa nyt sitten kirjaillisesti. Ja tulemme keskustelemaan näistä asioista vielä tarkemmin kolmas päivä lokakuuta tässä. Kaikki ilmoitusasia, niin mennään nyt sitten tähän kuulemiseen. Halusin sanoa, kuinka tyytyväinen olen siitä, että onnistuimme näinkin tiukkaan aikatauluun saamaan mukaan tämän kiinnostavan kuulemistilaisuuden, joka käsittelee Liboria, Europoria ja markkinamanipulointikysymyksiä. Ja kun tämä skandaali alkoi, niin vaadittiin, että pankkikulttuuria muutettaisiin ja säänneltäisiin aluetta, joka on hyvinkin sääntelemätön näitä viitekorkoja. Nämä viitekorot ovat rahoitusmarkkinoiden sydämessä ja koska kyse on lainoista, joilla voidaan käydä kauppaa ja hyvin paljon johdannaissopimuksia liittyy tähän biljoonat liittyvät, biljoonien arvoiset lainat liittyvät näihin lainoihin ja myös biljoonien johdannaiset liittyvät näihin viitekorkoihin ja monille on yllättävää, että nämä viitekortit eivät ole, ähm, ole säänneltyjä. Ne eivät kuitenkaan ole vapaiden markkinoiden sääntelemiä, vaan 16 äh, pankkia äh, asettaa tämän viitekoron. Ja nyt olemme kuulleet, että tätä viitekorkoa on manipulointu. Äh, tätä viitekorkoa eivät käytä pelkästään sijoittajat, vaan sitä käytetään myös esimerkiksi asuntolainoihin ja muiden lainojen viitekorkona, joten oli kiinnostava kuulla nyt ähm, mielipiteitä useilta korkean tason asiantuntijoilta. Yritämme saada aikaan lisää luottamusta markkinoihin. Olemme toimineet yhdessä komission jäsen Barnin kanssa, jotta tulevaisuudessa markkinan väärinkäyttölakiin otetaan mukaan myös nämä viitearvot. Ja olemme yhteistyössä LIBE-valiokunnan kollegojen kanssa, jotta määrittelisimme tiukat sanktiot väärinkäytökselle. Meillä on laajaa konsultaatiota Noin 45 eh, vastausta olemme saaneet ja eh, tiedän, että komission jäsen Barnier myös kuulee sidosryhmiä niin, että tulevaisuudessa pystymme hoitamaan tämän eh, asian oikein ja palauttamaan luottamuksen uskottavuuden näihin viitekorkoihin. Um, on hienoa, että meillä on korkean tason asiantuntijoita tänään täällä paikalla ja aloitamme CFTCn puheenjohtaja herra Genslerin kanssa. Olen pahoillani, että ette voi olla täällä paikalla, mutta olen erittäin iloinen siitä, että ette lähettänyt tänne varamiestä, vaan osallistutte tällaisen videolinkin kautta. Tämä ensimmäinen kerta, että kokeilemme tätä. Toivon, että se toimii. Olemme testanneet sitä koko aamun. Halusimme, että olette ensimmäinen puhuja, koska oli, kun olimme heinäkuussa Washingtonissa, kovasti arvostin järjestöänne ja teidän työtänne. Ja te nostitte esiin tämän manipuloinnin ja siirsitte sen syyttäjän laitokselle ja myöskin toteutitte nämä sakkojen perimiset, joten todella mielellämme kuulisimme nyt teidän puheenvuoronne eh, valiokunnalle. Hyvää iltapäivää varapuheenjohtaja McCarthy ja valiokunnan jäsenet. Toivon, että tämä teknologia toimii ja minusta on ilahduttava saada olla täällä kanssani hyvän ystäväni Michel Barnien kanssa. Olen pahoillani, en saa olla siellä paikalla. Tämä on kolmas kerta, kun puhun tässä valiokunnassa, mutta ensimmäinen kerta näissä olosuhteissa ja haluan kiittää teitä siitä, että voin osallistua videon avulla. En päässyt henkilökohtaisesti paikalle, koska muutama Viikko sitten kömpelösti kaaduin kotonani Washingtonissa. Neljä kylkiluuta murtui ja keuhko, tässä oli punktio. Ja en näin voinut siis matkustaa valtameren yli. Kun tässä kuntani kohenee, niin pohdin sitä, millä tavalla perheeni ja ystäväni minulta kysyivät jatkuvasti tästä onnettomuudesta. Miten se tapahtui, miten suuri ongelma on ja millainen on parannemisprosessi. Ja kun tätä puheenvuoroni valmistelin, niin ajattelin, että nämä kysymykset ovat kyllä aivan yhtä relevantteja myös tässä tapauksessa, kun käsitellään Barclayta. Eli millä tavalla Libor-tilanne joutui siihen, missä ollaan? Minun mielestäni meillä on esillä kolme eri asiaa Liborin kohdalla. Ensimmäinen niistä, ja ehkä kaikkein tärkein on se, että mitä suurin määrä pankkeja on valmiita lainaamaan toisilleen ilman takuita. Tämä määrä on vähentynyt voimakkaasti viime vuosien aikana useiden eri tekijöiden seurauksena, vuoden 2008 rahoituskriisin seurauksena, velkakriisi, joka jatkuu Euroopassa, ja parannetut pääomasäännöt, likviditeettisäännöt ovat myös olleet tähän syypäinä. Minun mielestäni, kun asetetaan tällaisia vertailuarvoja vaikkapa vehnälle, maissille tai öljylle, niin ne on parempi ankkuroida todellisiin havaittaviin transaktioihin. Ostajien ja myyntäjien väliset todelliset transaktiot markkinoilla asettavat hinnat. Ja kun markkinaosallistujat toimivat niin, että mitään nähtävissä olevia transaktioita ei ole. Saattaa olla, että he poikkeavat siitä, mitä todelliset transaktiot heijastelisivat. Se on vähän niin kuin kävelisi pimeässä metsässä. On helppo eksyä, varsinkin pidemmän ajan kuluessa. Lisäksi kun vertailuarvo asetetaan, niin saattaa olla, että se on haavoittuvaisempi väärinkäytöksille, kuten Barclaysin tapauksessa on nähty. Libor transaktioita tekevät, usein tekevät niitä ilman valvontaa. Ei ole sääntöjä, jotka koskevat palomuureja tai valvontaa, eikä mitään erityisiä kontrolleja, joiden avulla estetään pankkeen tahaton tai tahallinen ö, vä, väärin toimiminen. Kolmas asia, joka Libor-asiassa tulee esille, on myös se, että meillä on eturistiriitoja, ja se tulisi käsittää on olemassa sellaisia kauppa, asemia, jossa voidaan hyötyä tilanteessa ja meidän täytyy ottaa nämä ristiriidat esille huomattavasti. Miten laaja kysymys siis on? Miten laaja ongelma on kyseessä? Barclaysin tapaus osoittaa sen, että pankkien väliset markkinat, jotka ovat tässä taustalla, johon siis Liborkin kuuluu, on huomattavasti pienentynyt kooltaan kun tarkastellaan markkinoilta saatavaa tietoa, niin voidaan esittää kysymyksiä sen integriteetistä. Tässä kirjallisessa esityksessäni esitän asian yksityiskohtaisin, mutta nyt otan esille neljä nopeaa kohtaa. Ensinnäkin kaksi tutkimusta Yhdysvaltain dollarin interpankkien välisestä ö, tasosta. Äskettäin ö, e, Euriboriin liittyvä tutkimus, joka on kaksi kertaa korkeampi kuin Libor, mikä johtaa kysymykseen miksi. Toiseksi hyvin tunnettu käsite finanssissa ja yritän olla menemättä liikaa yksityiskohtiin, joka nimi on korkotasopariteetti. Se merkitsee sitä, että valuuttojen taso jää korkotasojen välisen suhteen tasolle, mutta koska tämän, tyyppistä korkotasopariteettia tällä hetkellä on saatu, kun katsotaan vaikka dollarin suhdetta euroon, puntaan tai jeniin, niin teoria ja käytäntö eivät ole olleet yhdenmukaisia. Tämänhetkinen tilanne rahoitusmarkkinoilla on aivan eri kuin Libor-tilanne, ja tämä on ollut totta useiden vuosien ajan. Kolmanneksi arvopaperin puolella volatiliteetti on ollut kasvussa, viime vuosien aikana sitä on ollut valtavan paljon, mutta Libor-puolella tilanne on paljon vakaampi kuin missään muualla verrattavissa olevassa tapauksessa. Jos katsotaan yksittäisiä osallistujia ja vuotta 2012 esimerkiksi, niin se on huomattavan vakaa. Itse asiassa 85 prosenttia päivistä, viisi kuudesta siis, nähdään, että Libor ei muuta arvojaan ollenkaan. Neljänneksi, koska Libor edustaa ää, taku, ilman takuita annettavaa velkaa, niin kun katsotaan sitä tietoa, joka on julkisesti saatavissa 14 pankilta, jos katsotaan yhden vuoden lainaustasoja Liborilla, niin ne eivät ole yhdenmukaisia. Uskoakseni nämä tiedot kertovat jotain potilaan terveydentilasta, Liborin terveydentilasta myös tänä päivänä 2012, ja siinä mennään huomattavasti pidemmälle kuin Barclaysin tapauksessa. No mikä tämä terveys, paranemis, prosessi sitten on. Kun Barclaysia ryhdyttiin tutkimaan, niin huomattiin, että tämä hyödykeenvaihtolaki ottaa esille sen, että valtioiden välisessä kaupassa ei saa mennä muokkaamaan maksutasoja. Lisäksi on laitonta julkaista laitonta tietoa, joka vaikuttaa hyödykehintoihin. Ja me työskentelimme erittäin hyvässä yhteistyössä yhdessä finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän kanssa Lontoossa. Ja kun Eurooppa pohtii lainsäädäntöä, jonne avulla se voi parantaa, vahvistaa viranomaisten asemaa, niin samalla tavalla kuin meillä, siis nämä säännökset, jotka koskevat väärää tiedonantoa, petollista käytäntöä, niin nämä ovat olleet erittäin hyviä työkaluja Yhdysvalloissa. Kun katsotaan sitten tulevaisuutta, niin minusta on tärkeää, että nämä vertailuarvot ovat korkeammalla kuin observoitavissa olevat transaktiot. Nämä havaittavat transaktioiden tausta ankkuroidutaan hin, hinta kehityksen, jossa siis markkinoilla kohtaavat myyjät ja ostajat. Näin ollen tämä johtaa uskottavuuteen eikä siihen pimeyteen, joka joskus on nähtävillä Libor-markkinoilla. Ja silloin on kyseessä sellainen maksutaso, joka ei, jota ei voida väärinkäyttää yhtä hyvin. Kansainväliset sääntelijät ja markkinaosallistujat voivat yhdessä pyrkiä parantamaan näitä Libor-kysymyksiä, eturistiriitoja, ja minusta meidän tulisikin tehdä näin. Siitä huolimatta saattaa olla niin, että vielä ei oteta esille sitä perustaloitusta asiaa, että taustalla oleva markkina takuuttomissa lainoissa on huomattavasti pienentynyt. Vähän niin kuin tämä oma henkilökohtainen lääketieteellinen tilanteen, niin Livorinkin tilanteessa on kysymys siitä, että voidaanko se parantaa vai onko tässä kysempi, kyseessä se, että se kannattaa korvata äh, havainnoitavissa olevilla transaktioilla. Ja kun puhutaan indeksi swap-tasoista, niin ne ovat oleelliset tässä suhteessa ja markkinoilla osallistujien täytyy miettiä sitä, mikä kannattaisi ottaa käyttöön. Jos markkinoiden olisi ottaa käyttöön joku korvaava järjestelmä, niin minusta niille, jotka ostavat ja myyvät ja lainaavat, niille pitäisi olla kunnon siirtymäkausi. Se on tärkeää, jotta otetaan käyttöön erilaisia markkinamekanismeja, joiden avulla voidaan näitä transaktioita hoitaa. Ja tällainen siirtymä pitäisi tehdä sujuvasti ajan kuluessa, jotta voidaan lieventää kaikkia niitä ongelmia, joita saattaa syntyä lainaille ja lainanantajille. Erilaisia suosituksia on esitetty eh, IOSKON ja kansainvälisen järjestelypankin kanssa – ja jään odottelemaan yhdessä tehtävää työtämme. Toivottavasti saa myös oppia tästä Euroopan komission kanssa tehtävässä, tehtävästä konsultaatiosta. Yhteenvetona minusta on hyvä saada aikaiseksi terve vertailukohta, joka on ankkuroitu havainnoitavissa oleviin transaktioihin. On oikea aika sille, että ihmiset saavat nähdä, että millä rahalleen lainaavat tai ottavat lainaa että se on havainnoitavissa. Haluan erityisesti kiittää siitä, että otitte huomioon nämä erityislaatuiset olosuhteeni ja jään odottelemaan kysymyksiänne. Um, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja Gensler. Tämä oli oikein äh, tarkka puheenvuoro ja äh, päätämme, että äh, tulevaisuudessa ehkä sen sijaan, että äh, pakotamme ihmiset äh, matkustamaan äh, Atlantin yli, meidän tulisi useammin järjestää tällaisia kokouksia videolinkin käyttö koska on hyödyllistä äh, hyödyntää asiantuntemusta Yhdysvalloista ja Japanista ja muualta. Toivottavasti pysytte linjoilla, koska meillä varmasti on kysymyksiä. Nyt äh, siirryn sitten arvoisa kollegani komission jäsen Barnierin, joka on tietenkin eturintamassa tämän asian, ongel, tämän asian ratkaisemissa. Melkein meinasin kutsua häntä komission puheenjohtajaksi, se oli ehkä vähän ennenaikaista. Hän kertoo meille, mitä komissio aikoo tehdä asian suhteen, ja sitten otamme kysymyksiä kollegoilta. Komission jäsen Barnier. Sure. Alinen, good afternoon to. Kiitos paljon, hyvää, Linna, hyvää iltapäivää teille kaikille. Hyvää huomenta, Gary. No, hauska nähdä sinua videokonferenssin linkin kautta ja arvostamme suuresti, että pystyit kuitenkin välittämään tämän viestin meille äskettäisestä loukkaantumisestasi huolimatta. Parhaat terveiset sinulle ja kiitos. Ja Konoa edustan täällä. We do appreciate your presence too today in the European Parliament. And I want to thank you, if you may. Arvostan myös sitä, että te olette paikalla täällä, herra Kono. Haluaisin osaa kiittää julkisesti siitä hyvästä työstä, jota me teemme hänen johtajuutensa alaisena äh, tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, määritellä, kun määrittelemme tilinpitostandardia. Haluaisin kiittää äh, Rakonoa erityisesti tässä Tämä on äh, äh, maailmanlaajuinen äh, haaste. Onko minun velvollisuuteni puhua englantia, no sitten ryhdyn puhumaan ranskaa, niin yhdestäni tulee tarkempi. Silloin voin no, antaa teille hyvän todisteen tästä kielellisestä moninaisuudesta, joka vallitsee täällä meidän parlamentissa, jota me tarvitsemme koko maailmassa. Kiitos Lin, kiitos parlamentille tästä aloitteesta. Minä sanoin äsken Rova McCartille siitä, kuinka hämmästynyt olen tämän talousvaliokunnan kuulemistilaisuuden tasoista. Muut aloitteet, Philip Lampert on järjestänyt niitä jo täällä erittäin tärkeän konferenssin polttavasta ajankohtaisesta aiheesta riskien eriyttämisestä pankkisektorilla Täällä on puheenjohtaja on myös tehnyt paljon aloitteita. Minä olen erittäin otettu siitä, kuinka hienosti ja älykkäästi parlamentti voi osallistua. On osallistunut kaikkiin näihin keskusteluihin ja päivän polttaviin päätöksentekoprosesseihin. Haluaisin tehdä kolme huomiota ennen kuin käynnistämme keskustelun kanssanne, hyvät naiset ja herrat. Se on jatkumoa Jarin äsken kuululle esitykselle. Ensinnäkin ihan yksinkertainen toteamus nykykontekstissa – jota heijastaa vahvasti markkinoiden volatiilisuus. Luottamuspula on suuri. Kai Gary Kensherkin käytti tätä myös äsken. Kansalaiset eivät luota, eivätkä sijoittajat suota, luota enää. Meiltä puuttuu integriteettiä ja avoimuutta rahoitusmarkkinoilla, mutta se on polttavamman tärkeää, tärkeää kuin koskaan aikaisemmin. Sen takia tämän tyyppiset manipulaatiot, joista puhumme tänä päivänä, voivat antaa meille opetuksen. Manipulaatiot ovat niin vakavia, ja suorasti ja epäsuorasti ne ovat vakavia. Me tiedämme, että nämä viitekorot, Libor tai Euribor, Niillä on suorat vaikutukset jokapäiväiseen rahoitukselliseen elämässä kansalaisille, säästäjille, sijoittajille, valtioille. Ne välittävät eri, paljon erilaisten johdannaissopimusten rahoitustuotteiden korkoa. Se myös vaikuttaa vaihtuvakorkoiseen kiinelainoihin ja se vaikuttaa myös luottokortien korkotasoon. Eli tässä puhun kansalaisten jokapäiväisestä elämästä yhteiskunnassa ja talouselämässä. Toisin termein tässä ei ole kyse siitä, että olisi kyse vain yksinkertaisesti teknisestä teknisestä instrumentista, vaan julkisesta hyödykkeestä, jonka vahvuus, tukevuus ja laadukkuus on tärkeää meille kaikille. Meillä on tutkimuksia tekeillä, myöskin kilpailualueilla. Ja kaikki tämä tapahtuu minun hyvän ystäväni ja kollegani komission jäsenen Joaquin Almunian valvonnan alla niin näiden tutkimusten avulla me pystymme paikantamaan ja näiden manipulaatioiden suuren laajuuden ja niiden vaikutuksen, mutta jo tänä päivänä nyt on selvää, että kaikki viitekorkomanipulaatiot omaavat kielteisiä seurauksia investoijien ja kansalaisten luottamukseen suhteissa markkinoihin. Ihan suorin sanoen tämänkaltainen tapaus suoranaisesti loukkaa kansalaisten silmissä kaikkea sitä, mitä me olemme pyrkineet, te- kaikkea sitä vasta, mitä me olemme pyrkineet tekemään G2 puitteissa, kun puhutaan markkinoiden avoimuudesta ja moraalista. Tässä on kyse tietysti populismista ja demagogiasta, joka mielletään jokapäiväiseksi kaikkialla Euroopassa. Toinen huomio, meidän pitää nopeasti tarjota vahva ja kokonaisvaltainen vastaus. Meidän täytyy reagoida vahvasti ja kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen reaktio, mitä se tarkoittaa? Sen takia minä olen erittäin iloinen, että, äh, että Gary Gensh on voinut osallistua tähän ja ystävämme Masa voi osallistua tähän keskusteluun, koska tällä alueella kun on kyse näiden julkisten hyödykkeiden sääntelystä, viitekorkojen sääntelystä, niin kuin kaikilla muilla alueilla, joita G20 käsittelee ja joita me työstämme lähes jokainen joka päivä olimaa alueillamme omien lakiamme puitteissa, mutta samanaikaisesti emme saa unohtaa Japania, mutta kun puhumme nyt Euroopasta, niin me tarvitsemme kansainvälistä koordinaatiota ennen kaikkea. Näitä viitekorkoja käytetään maailmantasoisesti, niitä meidän täytyy koordinoida työtämme kumppaneidemme kanssa kansainvälisellä tasolla. Komissio kiinteästi tekee yhteistyötä EKPn, Euroopan keskuspankin kanssa, muiden keskuspankkien kanssa, kansainvälisen järjestelypankin kanssa, Joskon kanssa, pyrkiessään mahdollisimman nopeasti tarjoamaan vaihtoehtoa nykyjärjestelmille, jotta voitaisiin mahdollisimman parhaimmalla tavalla vastata talouden tarpeisiin. Kokonaisvaltainen vastaus, mutta myös vahva vastaus. Meidän täytyy valvoa, jotta nämä julkiset hyödykkeet olisivat kansalaisten luottamuksen tasolla, odotusten tasolla, eikä päinvastoin. Meidän pitää lopettaa tämä kulttuuri, jossa kaikki on mahdollista, kaikki annetaan anteeksi eikä mistään rangaista. Mutta valitettavasti tämä on kuitenkin ollut vallalla monissa rahoituslaitoksissa tämä kulttuuri. Ja se on se johtaisi siihen, että kokonaisvaltaisesti kiellettäisiin tämmöiset viitekorken manipulaatiot koko EUn alueella. Ja myös sen lisäksi olisi hallinnollisia, mutta myös rikosoikeudellisia sanktioita. Ei mitään äh, anteeksiantoa. Sen takia komissio Rova McCartneylle, kerroin jo siitä äskettäin, on jo heinäkuussa käynnistänyt erään prosessin. Vuoropuhelun lisäksi on ehdottanut, että tehtäisiin välttämättömiä muutoksia meidän asetusehdotuksiin, jossa on kyse väärin, markkinaväärinkäytöksistä. Ekon valiokunnan jäsen on ottanut huomioon jo nämä muutosehdotukset tarkistuksissaan. Tämän myötä me toivottavasti voimme edetä varsin nopeasti ja päästä hyvään lopputulokseen neuvoston kanssa. Komissio tulee tekemään teidän kanssanne ja neuvoston kanssa työtä, jotta nämä tekstit olisivat todella aukottomia. Siellä ei olisi mitään puutteita. Kiitän nyt tässä vaiheessa ja yhteislainsäätäjiä siitä, että voisivat päästä mahdollisimman nopeasti sopuun tästä tekstistä, tekstistä jo tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä uusi uusi sanktiomenetelmä on välttämätön, mutta se on vain yksi osa vastauksesta. Me tarvitsemme kulttuurin vaihtamista rahoitusmarkkinoilla meidän pitää tämän nimissä vahvistaa hallinnointia, avoimuutta tämän tyyppisillä instrumenteilla, eikä saa jättää mitään kysymyksiä, avoime, mitään kysymyksiä avoimiksi. Meidän täytyy vaan olla tarkkaavaisia valmistelun suhteen, toimielinten rooliin, miten me pystymme sääntelemään ja valvomaan julkisten viranomaisten toimesta. Ja täytyy myös kehottaa kaikkia toimijoita tämän tyyppiseen käytösmalliin. Kolmas kommentti. Ei saa improvisoida tässä missään vaiheessa. Tämä on monimutkainen järjestelmä. Me olemme käynnistäneet ilman improvisointia julkisen konsultoinnin, julkisen kuulemistilainen, jossa on kyse vähän järkevämmästä säännöstöstä, jossa on kyse luomisesta, muotoilusta ja julkisesta valvonnassa kaikille viitekorkoille, näille benchmarkeille. Tämä kuuleminen, konsultointi on avoin 29. Marras, 8, 29. päivä marraskuuta asti. Eli tähän tähän voidaan ottaa mukaan myös Euroopan ulkopuolisia toimijoita, jotta voimme hyödyllisen aikarajan puitteissa suorittaa tätä kuulemista, koska e, vaikka he ovat virallisia kumppaneita, niin heidän näkemyksensä ovat hyviä, tarpeellisia. Kaikki optiot ovat avoimia, mutta ei mikään statu quo itsesäätely e, ei enää ole hyväksyttävää. Se on ollut liiankin painava tässä rahoitusjärjestelmässä kun on kyse itsesääntelevästä järjestelystä. Tämä kuuleminen, konsultointi on kattava ja laaja. Siinä ei puhuta vain näistä Libor-viitekoroista. Nämä viitekorkoja käytetään myös muilla alueilla, jotka ovat varsin tärkeitä esimerkiksi erittäin raskaita seuraamuksiltaan, jos ajattelemme esimerkiksi raaka-ainejohdannaisia. Se käsittelee myös hallinnoita avoimuutta viitekoroille, varsinkin silloin, kun on kyse eturistiriitojen poistamisesta. Tänä päivänä jotkut viiteperustuvat perustuvat vain arviointiin ja toiset todellisiin transaktioihin kun viitekorko perustuu todelliseen transaktioon, totta kai silloin manipulaatiomahdollisuudet ovat rajallisempia. Jos vaadimme, että ne perustuvat todellisiin transaktioihin, se on todellinen vakavasti otettava optio, mutta sen pitää olla myös toimiva ja sen pitää olla myös mahdollinen. Tavoitteena on ottaa huomioon kaikki mahdolliset heikkoudet, kun näitä viitekorkoja laaditaan ja muotoillaan ja vahvistetaan. Ei mitään tabuja saa jättää pois. Kaikki vastaukset ovat mahdollisia. Me, eh, hyvät naiset ja herrat, me olemme myös miettineet, eh, miten, miten rakenteet olisivat hyviä, että meillä olisi tällainen Kiinan muuri. Samoin, samalla tavoin viitekorkojen tuottajien pitäisi myös olla pitäisi noudattaa hallinnointivelvoitteita, eli heidän pitäisi nouda, sitoutua valvontaan. No, julkiset, julkiset <clears throat> toimielimet voivat myös omata tietyn roolin eturistiriitojen ennaltaehkäisemisessä. Meidän pitää myös pohtia, olisiko aihetta rajoittaa näiden viitekorkojen käyttöä koska niitä käytetään nyt alueilla, jotka menevät pitkälle ylitse sen, mitä alun perin oli suunnitteilla. Tässä on kyse meidän tulevista asetuksellisista ja sääntömääräisistä valinnoista. Hyvät naiset ja herrat, me olemme määrätietoisia, päätämme toimia, neuvoston ja parlamentin kanssa, kaikkien kansainvälisten toimien kanssa, jotta voisin mahdollisimman nopeasti saada hyvät säännöt näille julkisille hyödykkeille ja sääntömääräiset puitteet, jotka olisivat mahdollisimman tehokkaita. Kiitos. Thank you very much, Commissioner, and uh, I, I think you're right. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. On varmaan uh, oikein uh, yrittää löytää globaaleja ratkaisuja. Ja viime viikolla avoimuusdirektiivistä uh, me onnistuimme sopimaan yhteisestä periaatteesta avoimuuden suhteen on erittäin tärkeää, että meillä on äh, samat säännöt maailmanlaajuisesti. Nyt lähden tästä, kun sanoitte, että nämä viitekorot vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Siksi kutsuin tänne Andrew Farrellin, joka on JMV Solicitors LLPn jäsen. Hän vastaa kaupallisista riita-asioista ja hän käsittelee pk-yritysten kysymyksiä liittyen Äh, Liborin äh, liittyvän ongelman riitauttamisen. Kiitoksia. Meidän kantamme liittyy hyvin parjan siihen, että e- edustamme lakiasian toimistona useita pk-yrityksiä, joissain tapauksissa isompiakin yrityksiä luoteis Englannissa. Meidän asiakkaamme kattavat useita teollisuuden aloja vähittäismarkkinoita rahoituspalveluihin, asiantuntijapalveluista tuotantoteollisuuteen. Me olemme keskustelleet näistä kysymyksistä, jotka liittyvät Libor-viitekoron manipulointiin useiden asiakkaiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka ovat mukana pankkisektorilla. Ja tätä asiaa on käsitelty siinä mielessä, millaisia korvauksia pankkien pitäisi antaa asiakkailleen periaatteessa, mutta usein tilanne on se, että useille pk-yrityksille ei ole kustannustehokasta ryhtyä oikeustoimiin. Tietenkin kokonaisvaikutukset koko talouteen tietyn... Because... Anteeksi, meillä on tulkkaus. Me niin pyytäisin, että puhuisitte hiukan hitaammin. <laughs> Anteeksi, en ole tottunut tähän, mutta puhun nyt hitaammin. kokonaisvaikutukset koko talouteen sitä, siinä, että tällaista viitekorkoa manipuloidaan, ovat suuret. Tässä on kyse varainsiirrosta asiakkailta pankkiireille, jolla on jotka ovat suuria ja pitkällä aikavälillä tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia. Mitä tulee väärin perustein mm, myytyihin koronvaihtosopimuksiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kymmeniä tuhansia tällaisia sopimuksia on myyty väärin perustoin. Ja hyvin usein pankit mm, myivät näitä pk-yrityksille ja väittivät, että korkotaso nousisi. eivätkä kertoneet, millaisia vaikutuksia koron laskulla voisi olla PK-yrityksille heidän omistajilleen. Ja korothan sitten laskivat. Eh, tai mitä eh, maksuja liittyy tällaisen korovaihtosopimuksesta eroon pääsemiseen. Sen sijaan, että eh, tehtäisiin tällaisia selkeitä riskittömiä kiinteäkorkoista lainaa annettaisiin yrityksille, pankit esittivät hyvin monimutkaisia suojautumistuotteita ja usein tällainen koronvaihtosopimus esiteltiin vasta hyvin myöhään lainanhakuvaiheessa, kun asiakas on hyvin herkkä ja pelkää, että lainaa ei myönnetä, jos hän ei hyväksy tällaista koronvaihtosopimusta. Useat näistä pk-yrityksistä eivät olisi koronvaihtosopimukseen suostunut, jos pankit eivät ole, olisi painostaneet henkilökunta pankkeissa, e, he halusivat saavuttaa myyntitavoitteet ja bonuksensa näiden korovaihtosopimusten myymiseksi, eivätkä he ole kiinnostuneita siitä, oliko tämä oikea tuote näille pk-yrityksille. Tapauksessa, jossa me olemme mukana, niin useasti pankkihenkilökunta ei mitenkään pystynyt arvioimaan tilannetta, koska he eivät ymmärtäneet näitä sopimuksia itsekään pankit ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomainen puuttui asian, äh, väitti, etteivät he olleet äh, myyneet väärin perustein, koska asiakas allekirjoittaa paperin, jossa sanotaan, että äh, pankki ei neuvonut asiakasta, vaan että asiakas on vastuussa Ähm, riippumattoman asiantuntijan neu... Äh, siitä, että hän hakee riippumattoman asiantuntijan neuvoa, mutta yhdistyneessä kuningaskunnasta tällaisia riippumattomia asiantuntijoita ei oikeastaan ole. Nyt kun korkotaso on laskenut, niin pk-yritykset, jotka ovat tällaisiin sopimuksiin tehneet, ovat joutuneet vaikutuksiin ja pankin vastaus on ollut joko, että heidän täytyy ottaa käyttöön riippumattomia asiantuntijoita tai että heidän laitoksensa suljetaan tai he tuovat pakkohuutokauppaan vähän niin kuin jos yritys olisi mennyt konkurssiin. Tai sitten äh, heidät on uudelleen rahoitettu äh, korkeammin kustannuksin. Alun perin rahoitusvalvojat tukivat pankkeja ja hylkäsivät useita asiakkaiden valituksia. Sen jälkeen kun äh, nämä asiakkaat puhuivat kansanedustajilleen ja parlamentti puuttui asiaan. Mm, pankit ovat hyväksyneet järjestelyn, jossa he voivat korvata tämän joillekin asiakkaille. Kuitenkin tämä järjestelmä on hiukan huolestuttava. Tämän järjestelmän mukaan pankit saavat itse valita, mitkä asiakkaat voivat osallistua järjestelyyn siltä perusteelta, että he, asiakkaat eivät ole ammattisijoittajia. ja ö, asiaa arvioi riippumaton ö, Tämä riippumaton asiantuntija, mutta pankit valitsevat itse tämän riippumattoman asiantuntijan. Monet pk-yritykset uskovat, että he eivät tule saamaan riittävää korveusta ilman, että he ryhtyisivät oikeustoimiin. Englannin keskuspankki ja monet muut haluaisivat laskea lainojen hintoja erityisesti pk-yrityksille Tällaiset koronvaihtosopimukset yrityksille, joilla niitä on, ovat täysin tuhonneet alhaisen korkotason hyödyt. Pankit eivät ole huomioineet laisinkaan asiakkaiden etua ja tarkoituksena ainoastaan ollut myyntitavoitteiden ja bonuskriteerien saavuttaminen. Ja nyt pk-yritysten luottamuksen puute on suuri haaste pankeille. On vaikea nähdä, mitä voisimme tehdä, jotta tällainen käytös loppuisi. Ole kyse sitten väärin perusteen myymisestä tai viitekorkojen manipuloinnista. Erilaisia järjestelmiä on esitetty, muun muassa kiellot ja kriminalisointi. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on esitetty tällaisia ehdotuksia, mutta on vaikea nähdä, miten mm, tällainen käyttäytyminen saataan muutettua, varsinkin kun sitä palkitaan. Millainen tällainen kieltolainsäädäntö sitten voisi olla? Pitäisikö vastuuseen viedä johtajat, kun on kyse esimerkiksi väärin perustein myynnistä? Viite arvot on uudelleen arvioita ja niiden täytyy huomioida taloudellinen tilanne. Täytyy katsoa, kenen täytyy kantaa vastuu. Pitäisikö vastuu kantaa ainoastaan nämä elimet, jotka hyötyvät tästä manipuloinnista, vaan myös yksilöt tai ainoastaan tietoiset yksilöt. Täytyisi myöskin tarkastella taloudellisesta näkökulmasta kartellikysymyksiä, jotka liittyvät manipulointiin. Manipuloinnille, jolla on merkitystä markkinoinnin, on oikeastaan onnistu aina oligopolijärjestelmästä. Näin ollaan ajateltu yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa muissa maissa, joissa pankkitoiminta on hyvin keskittynyt, että mahdollisesti vähittäispankkitoiminta on myöskin liian keskittynyt ja pitäisikö mm, mahdollisesti pakottaa tällaiset suuripankkiryhmittymät mur- jakautumaan? Onko tämä mahdollisesti vastaus ongelmaan ja jos näin on, niin millainen vaikutus tällä on eurooppalaisien pankkien kilpailukykyille maailmanlaajuisessa taloudessa? Kiitoksia oikein paljon nostit esiin muutamia erittäin kiinnostavia kysymyksiä, äh, jotka liittyy myös kuulemisen toiseen osaan komission jäsen Almunian kanssa, jossa käsittelemme äh, kartelityyppisiä äh, kysymyksiä. Nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Koska tämä ei ole muodollinen kuuleminen, en aio nyt ähm, tässä äh, muodollisessa järjestyksessä ottaa jäseniä. Koska Eira Lambertsin täytyy mennä äänestämään, niin annan hänelle ensimmäis- mahdollisuuden esittää ensimmäisen kysymyksen. Äh, aion nyt hyödyntää tätä omaa mahdollisuuttani täällä esittää kysymys. Äh, ensinnäkin puheenjohtaja Genslerille esityksessä ne oli kolme tärkeää kysymystä. Teillä täytyy olla, meillä täytyy olla selkeitä transaktioita, parempaa valvontaa. Meidän täytyy välttää eturistiriidat. Ja erittäin tärkeä kysymys on, että jos meillä on tällainen kaartelityyppinen järjestelmä, tietyt pankit, jotka määrittelevät tämän viitekorun, niin kuinka vältämme tämän eturistiriitan. Tämä on rakenteellinen kysymys, mutta jos pystyisitte vastaamaan siihen, niin olisin kiitollinen. Sitten Filip, otamme sinun kysymyksesi, keräämme muutaman kysymyksen ja sitten pyydämme teitä vastaamaan. Filip. Chairman Gensler. Kiitoksia puheenjohtaja Gensler. Ja kiitoksia herra Farrell. Arvostamme teidän panostanne kaksi lyhyttä kysymystä ja joudun pahoittamatta sitä, että joudun poistumaan. Joudun mitä käymään äänestämässä, mutta tulen sitten heti takaisin. Ensinnäkin Gensler mainitsitte Barclays ensin miljoona kertaa. Eiköhän näiden ongelmien parissa ole muitakin kuin Barclays. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä toiseksi. Olen suhtautunut aika kriittisesti tähän globaaliin yhdenkoratkaisuun, mutta tässä tapauksessa kyseessä on globaalisti yhteinen asia. Ja oikea sääntelytaso minusta olisi nimenomaan maailmanlaajuinen, eikä esimerkiksi mantereittain, niin kuin Basel kolmosessa on vaikkapa tehty. Kuka on parhassa asemassa määritelläkseen sen, mikä on markkinaindeksi ja sen piirteet, niin että kaikki kuuluu sen piiriin ja minkä tulisi olla tämä täytäntöönpano elin, sääntelybody ja sitten äh, sääntelyviranomainen ja sitten äh, täytäntöönpanoviranomainen. Nämä, voiko meillä olla globaalit indeksit ja globaali täytäntöönpano vai täytyykö sitten olla erikseen japanilainen, kiinalainen, eurooppalainen, yhdysvaltalainen mekanismi? Eli siinäpä minun kysymykseni. E ja sitten seuraava puhuja. Kiitoksia. No, minulla on muutama kysymys edustaja Pietikäisen nimissä, joka on EPPn esittelijä tästä asiasta. Hyvät kollegat, pyytäisin, että puhutte vähän kovempaa, jotta puheenjohtaja Gensler kuulee teidät, koska hän on tuolla videolinkin päässä. I have some, some questions put Minulla on muutamia kysymyksiä, jotka on esittänyt edustaja Pietikäinen. Ensimmäisessä puheenvuorossa jo vastasitte muutamiin hänen huolenaiheisiin, mutta minun täytyy varmaankin kuitenkin tässä nostaa esiin nämä edustaja Pietikäisen kysymykset. Ensinnäkin, millaisena näette tämän viitekorkkojen määrittelyn uudistamisen? Kuinka voitaisiin valvontaa vahvistaa? Millaisia vaihtoehtoja voisi olla Liborille ja Euriporille? kenen tulisi valvoa ja hallinnoida tätä viitekorkoa. Ja komissio tarkastelee viitearvojen sääntelyä yleisemminkin Onko jo jotain johtopäätöksiä, joita voidaan tehdä perustuen tähän työhön? Kiitoksia. So Klintz, did you have a question? Edustaja Klintz. Thank you very much. Couple of comments and then one question. Kiitoksia. Muutama kommentti sitten kysymys. Komissaari Barnier teki aivan selväksi, että meillä on valtava luottokriisi ja se, mikä on tapahtunut, vain nyt tulee lisäämään tuota luottokriisiä, se eikä sitä pienentämään. Se, mikä on tapahtunut, ei ole mikään onnettomuus, vaan se on useiden markkinatoimijoiden toiminnan seurausta, eikä se ole mitenkään erillistäkään eristäytynyttä. Ei, tässä on kyseessä kaikenlaiset vedonkierrot ja rahapesut. Eli tämä osoittaa sen, että rahoituslaitokset hyvin pitkälti eivät kunnioita asiakkaitaan, valvojiaan, ylipäätään lainsäädäntöä. Ja siitä syystä tämä on huolestuttavaa ja meidän tulee toimia. No onko nyt sitten Libor kaikkein tärkein asia maailmassa vai ei? Jotkut sanovat, että on kuitenkin se on tärkeä. Ja siitä syystä haluaisin saada jonkunnäköisen käsityksen siitä, mikä tämä aiheutettu vahingon suuruus on. Jonkunnäköinen skaala pitäisi olla. Ja sitten kun puhutaan siitä, millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan, niin minusta niin säännöt ja sääntely ei ole riittävää. Ne ovat tärkeitä ja erityisen tärkeitä Yhdysvallat ja Euroopan unioni toimivat samansuuntaisesti ja koordinoidusti. Minusta tässä kuitenkin on kyseessä kulttuurikysymys pitkälti. Hallinto, joka vastaa tästä ei kerta kaikkiaan tunne sitä. Sillä ei ole sellaista sisäänrakennettua eettistä käytännessääntöä, jonka sillä pitäisi olla ikään kuin toimitusjohtajan ominaisuudessa. Niin kauan kuin ihmiset ovat vastuussa, he eivät ymmärrä, että sääntöjen noudattamisessa ei ole pelkästään kysymys harkintavallasta, vaan Niitä täytyy todella noudattaa. Jos näin ei tehdä, niin tilanteen ei voida parantaa. Se vain huononee entisestään. Hyvin usein ei edes ymmärretä, että sääntöjenkään noudattaminen ei välttämättä ole riittävää. Lailliset asiat eivät välttämättä ole legitiimejä. Siitä syystä kysymykseni on, että mitä voidaan tehdä, jos haluamme varmistautua, että me saamme tällaisen ajatuskulttuurin muutoksen. Ei nyt ihan yön yli, mutta ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Muuten pelkään, että tässä nyt aina vaan pyritään löytämään sellainen ratkaisu, joka hyödyttää itseä. Kiitoksia. Mrs. Ferreira, on behalf of the S&D Group. Edustaja Ferreira. Thank you very much for the presence. Sinäkin kiitoksia eh, kaikille puhujille tävät paikalle, mutta erityisesti puheenjohtaja Genslerille on ilo nähdä teidät eh, jälleen. Minun kysymykseni liittyy ehtoihin, kuinka voidaan ymmärtää paremmin, miten tämä tapahtuu ja miten tämä voidaan ehkäistä. Koska Yhdysvaltojen viranomaiset jo 2008 nostivat tämän asian esiin. Miksi tämä kesti niin kauan ja miksi me emme Euroopassa tajunneet tätä? Miten voimme paremmin ymmärtää, mitä markkinoilla tapahtuu? Toiseksi puheenjohtaja Gensler äh, aivan selkeästi ehdotti jotakin suuntaviivoja tulevaisuutta varten. Eli äh, tämän pitäisi toimia todellisiin transaktioihin eikä mahdollisiin transaktiohintoihin. Mutta äh, onko teillä muita ajatuksia, muita ehdotuksia, joita voisitte esittää, jotka liittyvät tähän Yhdysvaltain Libor-paneeliin? kuinka paljon yksiköitä tuossa paneelissa pitäisi olla, mitä voimme oppia tästä ja kuinka komissio ottaa huomioon jotkut näistä ehdotuksista, koska on erittäin tärkeää, että me aloitamme tämän Äh, sidosryhmien kuulemisen, mutta että meillä myös on jotakin suuntaviivoja. Ja yksi niistä on se, että mikään ei voi jäädä sellaiseksi kuin se oli, ja olen aivan samaa mieltä, mutta tämä siirtyminen todellisiin äh, hintoihin eikä ennakoitaviin hintoihin on varmaan äh, tärkeä. Edustaja Schmidt. And, it's good to see you again, Chairman. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Mukava nähdä teidätkin uudelleen puheenjohtaja Gensler. Mehän tapasimme Washingtonissa heinäkuussa kommentti ystävälleni tässä oikealla on se, että no saimme vastauksen Washingtonissa, jossa jotkut kollegani sanoivat, että meidän tulisi ehkä muuttaa myös tuolla oppilaitoksissa äh, asenteita. Harvard Business Schoolkin voisi tätä tehdä, mutta eikä se niin helppoa ole. Meillä on varmaan myös vastuu kannettavana me myös tässä talossa. Kysymykseni on, että tämä alkoi vuonna 2007-2008, ainakin näin Wall Street Journal sanoi. Mutta sitten jotkut sanoivat, että no ehkä ei ollut kyseessä mikään, mutta nyt kuitenkin ollaan sitten tässä lopputuloksessa. Miten oikein tähän kului viisi, neljä, viisi vuotta? Onko se hyvä vai huono asia? Carmen Gensler. Annan nyt puheenvuoron ensin puheenjohtaja Genslerille ja sitten oli kysymyksiä muistaakseni myöskin komission jäsenelle, joten olkaa hyvä, herra Jensler. Jotkut olivat vähän teknisempiä, jotkut filosofisempia kysymyksiä. Te voitte itse päättää, missä järjestyksessä vastaatte. I thank you and all the members. Kiitoksia. Kiitän teitä ja kaikkia valiokuntan jäseniä. jäseniä. Ja jos tässä nyt joku kysymys jää väliin, niin hyvä puheenjohtaja, auttakaa sitten ja suunnatkaa oikealle raiteelle. Yleisesti kysymys siitä, että miten tämä tilanne meni tällaiseksi, on siitä, että silloin kun transaktiot eroteltiin, niin myös ne, jotka toimivat vilpittömässä mielessä, joutuvat väärille raiteille. 2011-2012 löytyy näistä suuremmista kysymyksistä, joilla käsittelin tämänhetkistä markkinatietoa, jolloin pankit vuonna 2011 eurooppalaisen velkakriisin keskiössä aliarvioivat selkeästi sen, mitä lainauskustannukset olisivat pankkien välillä. Teidän kysymyksenne, hyvä puheenjohtaja, joka koski sitä, millä tavalla voitaisiin estää tällainen kolluusio, kuten esimerkiksi Barklin tapaus tuli pankit A, B, C ja D, emme saaneet nimetä näitä pankkeja erikseen, mutta niistä on tullut kuitenkin uutisointia. Yhdessä toimiminen on todennäköisempää silloin, kun on todellisia transaktioita pohjalla. Silloin on vähemmän harkintavartaa käytettävissä ja niin paljon ei ole äh, aika tehdä hölmöyksiä tai toimia väärin. Minusta on hyvä, että käymme tällaista keskustelua nyt. Ja jos Liborilla ei ole reaalisia transaktioita pohjallaan markkinoilla, niin sitten se täytyy ehkä korvata jollain, vaikka se tietysti on aika hankalaa. Monet parlamentaarikoistanne kysyivät, miksi tähän on mennyt neljästä viiteen vuoteen ja hyödykefuturien kauppakomitea ryhtyi tarkastelemaan tätä asiaa aiemmin. Teimme myöskin läheistä yhteistyötä äh, Lontoon äh, arvopaperiviranomaisen kanssa ja satoja tunteja yhteistyötä, paljon kansainvälistä yhteistyötä myös näiden äh, haastatteluiden parissa toivoin, että tämä olisi tapahtunut nopeammin, mutta emme halunneet viedä asiaa päätöksen ennen kuin meillä oli riittävästi tosi asioita tueksemme. Mutta emme haluaisi myös olla tilanteessa neljä viiden vuoden kuluttua vuonna 2017. Ja siitä syystä olen ilahtunut siitä, että työskentelemme yhdessä kansainvälisesti katsoen. Näin voidaan pohtia sitä, millä tavalla uudistuksia voidaan tehdä. Kysymys onkin todella siitä, että voidaanko Liboria uudistaa riittävästi vai pitääkö se korvata toisella järjestelmällä. Ja kysymys oli siitä, miten monta paneelipankkia pitäisi olla. Jos niitä on enemmän, niin silloin tietysti väärinkäytökset saattaa syntyä, mutta tietysti tässä kysymys on siitä, että onko taustatransaktioita riittävästi. Kysymys myös siitä, kenen tätä tulisi valvoa jos parannatte lainsäädäntöä, niin teillä, ja teillä on hyvä valvontaviranomainen, ja jos on suori sääntely, niin sekin tietysti voisi olla hyvä ratkaisu, mutta suhtaudun siihenkin avoimesti. Ei meillä mitään halua ole luoda mitään maantieteellisiä rajoitteita. Mutta jos näitä vertailukohtia käytetään Yhdysvalloissa, niin meidän lainsäädäntömme on itse asiassa aika tiukkaa, kun puhutaan manipuloinnin vastaisuudesta ja peto, lapsellisesta käytöksestä ja lainsäädännöstä siihen, niin tämä rehellinen, luotettava, vapaa petollisesta käytöksestä ovat näitä lainsäädäntömme määritteitä. No katson tässä muita kysymyksiä, saattaa olla, että joku jäi väliin ja palan käsittelemään niitä, jos joku tärkeä pääsi unohtumaan. Could just ask you to, to comment on this issue of... Ehkä voisin vain pyytää teitä kommentoimaan tätä kysymystä, miten muuttaa kulttuuria, koska useat kollegat nostivat tämän asian esiin. Ja haluaisin vielä lisätä. Sanoitte aivan selvästi, että teillä on vahvoja sanktioita ja me kaikki tarkastelemme näitä mahdollisesti myös rikosoikeudellisia seuraamuksia manipuloinnille. Ja keskusteluissa olen huomannut, että pankit saattavat päättää, että jos ne jos ne saattavat joutua vankilaan tästä, niin silloin ne eivät olla, olla mukana tällaisten indeksien luomisessa. Pitäisikö tämä tehtävä antaa kolmannelle osapuolelle sen sijaan, että pankit tai niiden vastaavat operoivat tätä paneelia? Tämä on yksi askel pidemmälle menevä ehdotus, mutta meillä olemme kuulleet joskus sellaista, että, jos, että pankit sanovat, että jos olemme henkilökohtaisesti vastuussa näistä asioista ja joudumme rikosoikeudellisista seuraamuksista vastaamaan, niin silloin me emme ehkä halua olla mukana tällaista pankkipaneelissa Eli mitä muita vaihtoehtoja tässä voisi olla? I do think that the closer we move... Olen sitä mieltä, että mitä lähemmäksi päästään todellisia reaalitransaktioita ja sitä, että riippumaton elin kerää tätä tietoa niistä, aivan kuten johdannaismaailmassa meillä on, nyt kun työskentelemme Euroopan ja Aasian äh, swap-tietokantojen kanssa yhdessä, niin silloin näitä havainnoitavissa olevia transaktioita on olemassa enemmän, mutta aina jonkun verran harkintavaltaa tietysti jää, ja kuten sanoitte, niin pankit suhtautuvat tähän tietysti olen asiasta huolissaan. Mutta on tärkeää, että meillä on myös rikosoikeudellisia sanktioita. Tähän ei tule suhtautua mitenkään kevyesti. Ja meillä pitää olla rikosoikeudellisia sanktioita, jos joku tahalleen rikkoo tätä säännöstöä vastaan. Kun tarkastellaan sitten tätä kulttuuripuolta, niin eiköhän kyseessä ole aivan yhtä vanha kysymys kuin raamatun ajalta. Meidän täytyy havaita, että näitä eroja on olemassa, mutta en usko, että nämä ristiriidat kuitenkaan poistuvat sillä, että uutta lakia vain säädetään. Erittäin tärkeää siitä syystä on se, että prosessit ovat avoimia ja ne ovat niin lähellä näitä havainnoitavissa olevia transaktioita kuin mahdollista. Vaikka tietysti aina jonkun verran harkintavaltaa jää samalla, pitää varmistautua siitä, että pankeissa valvonta on oikeanlaatuista ja että on tällaisia palomuureja, kauppaa käyvien puolen välillä, Barclaysilla, Lontossa, kävi kautta Lontoossa, Tokiossa ja New Yorkissa. Kaikista pyritettiin, pyrittiin vaikuttamaan tähän. Se, että on selkeä erottelu niiden välillä, jotka saattavat esittää transaktioita ja niitä, jotka taas hyötyvät näiden tahojen toiminnasta – ja sitten tämä kilpailun vastaisen yhteistyön kulttuuri, niin on mielestäni tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että sanktioita tarvitaan, mutta onpa kysymyksessä sitten tahallinen tai tahaton toiminta, suora tai tämä diilereiden välinen välittäminen, niin on tärkeää, että emme salli tätä kilpailuvastaista yhteistyötä puheenjohtajia. Kiitoksia näistä suorista ja kattavista vastauksista. Kun olimme Washingtonissa, puhuimme tällaista herrasmiesklubista, jossa äh, ei toimita herrasmiesten lailla. Tämä oli yksi johtopäätös, johon tulimme. Nyt pyytäisin, että komission jäsen banner vastaa hänelle esitettyyn kysymyksiin. Voin olla äh, suurimmista asioista samaa mieltä Gary Genslerin kanssa. Äh. Ihan sähkösanomanomaisesti Arle McCarthy otti tässä esille tämän eturistiriitakysymyksen. Mehän annamme teille kaksi väylää. Elisa Ferreirakin antoi jotakin vastausmalleja valvonnasta, sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta ja tästä Chinese Wallista, Kiinan muurista. Euh, joka meidän pitää ottaa käyttöön jokaisessa jäsenvaltiossa. Meidän pitää myös antaa vasta- saada vastauksia tästä konsultointitapahtumasta, vaatia sen pohjalta pikaisesti vastauksia. Kuka on paras mahdollinen henkilö tai taho määrittelemään viitekoron ja suorittamaan tarkastuksen? Minä olen vakuuttunut siitä, että meillä pitää olla yhteiset periaatteet maailmanlaajuisesti. Sen takia tämä dialogikin käydään täällä tänään, mutta käydään myös amerikkalaisten ja japanilaisten välillä vuoropuhelua. Meidän täytyy kuitenkin tehokkuuden nimissä jokaisessa maassa tai meillä EU-tasolla käydä tätä vuoropuhelua. Tässä minun vastaukseni tähän kasvois, kaksoisvastuuseen. Kuka määrittelee säännöt yhdessä? Meillä pitää olla yhteinen agenda kansainvälisempi luonteeltaan ja myös toteutuksen pitäisi olla myös kansainvälistä, mutta myös erityisesti alueellista. alueellista. Täällä otettiin esille nämä törmäyskurssit yhteen törmäykset, osittain on jo vastattukin siihen, mitä me olemme tehneet pyrkineet toimimaan järkevästi Rova McCartin kanssa, parlamentin kanssa, reagoimaan nopeasti, mitä ainakin tulee tähän tulevaisuudessa näiden manipulointien poistamiseen tai ennaltaehkäisemiseen. Meillä on tekstejä markkinoiden väärinkäytös manipulaatiosta, mikä minulle ainakin selvää. Ja voin sanoa sen hyvin rauhallisesti ja voimakkaasti. Nämä manipulaatiot ovat niin vakavia, jos niitä ilmenee tulevaisuudessa, niin meidän pitää tietää, että ne, jotka niitä ovat niihin syyllistyneet, heidän, heidät on passitettava vankilaan, koska se on niin vakavaa kansalaisille, säästäjille, yrityksille, jäsenvaltioille, veronmaksajille. Tässä mielessä me olemme nimenomaan laajentaneet tätä asianosaista direktiiviä ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä kriminalisoimaan nämä manipulaatiot. Andrew Farrell puhui tästä kulttuurin muutoksesta. Minä en usko tähän markkinoiden itsesääntelyyn, enkä usko mihinkään myös kulttuurin spontaaniseen muutokseen markkinoilla, rahoitusmarkkinoilla. Meillä pitää olla säännöt, meillä pitää olla hyvä valvonta, joka myös jonkin, meillä pitää olla yri, hyvää yrityshallinnointia. Ulkoinen valvonta ei riitä. Meillä pitää sisäistä valvontaa jokaisessa rahoituslaitoksessa tarkistamaan, miten sääntöjä noudatetaan, että riski komiteat voivat myös harjoittaa tuontaa ja että kaikki virastot myös noudattavat sääntöjä. Me aiomme tehdä työtä. Sanoin edustaja Ferreralle siitä, jolla aiomme työstää näitä kaikkia kohtia väärinkäytöksistä, avoimuudesta, valvonnasta ja ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Kuten puheenjohtaja Gensler sanoi, oletettavasti haluamme myös järjestelmästi parantaa näiden todellisten transaktioiden käyttöä, vaikka tiedämme, että ei se aina ole joka paikassa järjestelmästi mahdollisesti toteuttaa niitä. Mitä edustaja Schmidt sanoi vastikään, Haluaisin vastata siihen, hyvät naiset ja herrat, sanon sen teille. Äh, te olette parlamentaarikkoja, sanon tämän myös kaikille muille kuulijoille, että emme me ole missään nimessä vielä tien päässä, kun on kyse kansainvälisestä järkevästä ja tehokkaasta sääntelystä ja valvonnasta, äh, koska kriisi on ollut vallalla jo neljä vuotta. Minä en tässä lähte mitään lopullista arviota antamaan, mutta olen todennut, että tämä mahdollinen viitekorkean manipulaatio on tullut esille jo G20-kokouksissa, mutta sitä ei olla vielä mielletty ihan täsmälliseksi todelliseksi riskiksi yksi. Täällä puhutaan avoimuudesta, hallinnoinnista, sääntelystä, mutta monien hyvin täsmällisten tavoitteiden joukossa, jotka G20 on hyvin mielletty ja havainnollistettu, valtionpäämiesten toimesta, se on meidän tiekarttamme, mutta minä en ole vielä nähnyt tätä kysymystä viitekoroista niinkään korostetusti esillä. Meidän pitää olla valppaita jatkossa, jotta valvonnan tehokkuus olisi taattua jatkossa, koska mehän euroalue meille tärkeä, mitä me olemme jo EUn tasolla tehneet, mutta emme ole lähelläkään vielä tunnelin toista päätä enkä tien päässä. Meidän pitää olla valppaita ja hyvin reagoida hyvin nopeasti tilanteisiin. Okay, are there any further questions? Uh... Hyvä on. Onko muita kysymyksiä? Halusin esittää kysymyksen herra Farrellille, joka äh, täällä e, edustaa asianajana pk-yrityksiä. Olin hyvin huolestunut siitä, että te sanoitte, että suurin osa pk-yritystä e, nyt ei luota pankkeihin ja tämä on suuri haaste pankeille, mutta nyt te puhutte lainsäätäjille, e, joten ehkä te voisitte nyt välittää meille se viestiin, jonka pk-yritykset halusivat meille välittää. Ja koska komission jäsen Almuni on tullut paikalle, huomasin myös esityksessänne, että puhuitte kartelin tyyppisistä toiminnasta, jotka mahdollistavat tämän manipuloin ja väärin perusteen myynnin, ja siksi pk-yritykset eivät voi puuttua asiaan, joten haluaisin ehkä antaa teille mahdollisuuden kertoa meille, mitä pk-yritykset tarvitsevat meiltä lainsäätäjiltä, jotta heidän luottamuksensa järjestelmään palautuisi, ja millaista seurauksista ne kärsivät tämän manipuloinnin takia, joka on johtanut. Niin, herra Klintz halusi tietää, voidaanko tämä haitta, ähm, voidaan, voidaanko se mitata. Ei sitä ehkä äh, taloudellisesti voida mitata, mutta ehkä voitte kertoa, mikä näkemys pk-yrityksellä on, millaista haittaa tästä on syntynyt äh, liiketoiminnalle äh, lyhyesti se, mitä pk-yritykset odottavat, on suojaa. Ne tuntevat olevansa pankkien vallan armoilla tällä hetkellä. Niiden suhde pankkeihin on perinteisesti ollut luottamussuhde, ne ovat menneet pankkien pakeille, kuten ne ovat menneet tilintarkastajansa tai tilinpitäjänsä tai asianajansa pakeille ja odottaneet, että heidän etuaan ajetaan siellä, mutta näiden erilaisten koronvaihtosopimusten rahanpesun ja muun kautta tämä luottamus on murentunut näin ainakin suurimmassa osa yrityksiä ajatellaan. Ja nyt ne haluaisivat suojaa niin, että kun ne tulevaisuudessa menevät pankkien mm, saa puheille, niin he voivat olla varmoja siitä, että eivät vaan saa neuvoja, vaan että taustalla on myös valvontaa varmaan jonkinlaisia säädöksiä on jo, osa näistä säädöksiä pitäisi vahvistaa, mutta olemassa olevia säädöksiä ei noudateta millään järkevällä tavalla. Ja tässä äh, lakien toteuttaminen on tärkeää. Itse äh, lakimiehenä yhdistyneessä kuningassa meillä on hyvin äh, meidän liittyvä sääntely on hyvin tarkkaa. Meitä voidaan kieltää esimerkiksi asianajana toimintaminen, kun kun syntyy väärinkäytöksiä, mutta tällaista ei tapahdu pankkisektorilla, joten sanktiot olisivat tarpeen tietyissä tapauksissa, mutta ei ehkä aina. Ei jokainen väärinkäytös ole rikos, mutta kuitenkin tällaista henkilökohtaista vastuuta peräänkuuluttaisin kuuluttaisin josta voitaisiin yhdistää yrityksen vastuuseen. Kaikilla ihmisillä jossain yrityksessä on vastuu, jonka he jakavat. Tämä auttaisi pk-yrityksiä saamaan takaisin sen luottamuksen, joka on nyt kovasti kärsinyt. Sitten äh, haitan määrän arviointi kun Libor viitekorkoa on manipuloitu alaspäin, niin se on itse asiassa hyödyntänyt yrityksiä, koska korkotaso on alhaisempi, mutta noin laajemmin katsottuna arvot ovat muuttuneet laajemmalti ja tämä on hyödyttänyt pankkeja ja ollut ristiriidassa asiakkaiden edun kanssa. Ja mitä tulee valvontaan, FSAlla on yritysten keskuudessa maine, että se tukee pankkeja eikä niinkään pankkien asiakkaita. Ehkä heidän pitäisi myydä asiansa paremmin. He, sääntelyviranomainen itse on varmasti täysin eri mieltä kanssani tästä asiasta, mutta tämä viesti ei vain mene perille pankkien asiakkaille. Uh, That's because of this lack of confidence. Te sanoitte, että tästä luottamuksen puutteesta johtuen. Nyt on paikallisia aloitteita, joissa yritykset lainaavat toisilleen niin, ettei tarvitse mennä pankkilta hakemaan lainaa. Voisitteko kertoa tästä? Tämä tietenkin osoittaa valtaisaa luottamuspulaa, jos yritykset yrittävät välttää mm, pankkitoimintaa, koska pelkäävät tällaista manipulointia. Voisitteko sanoa tästä jotain? Niin, kyllä. Ehdottomasti se, missä me olemme olleet tuossa Burnin alueella, luoteis Englannissa siis, ja siellä paikallinen liikemies on ottanut käyttöön tällaisen vertaislaunausjärjestelmän. Kyseessä ei ole pankki, mutta siinä lainataan rahaa paikallisille yrityksille. Se on usein säästäjältä saatu. Ja tallettajat sitten taas saavat sen edun, että korko on paljon parempi kuin yleisesti ottaen Britannian markkinoilla pankkien välillä. Ja silloin järkevät lainanantokriteerit annetaan myös näille lainanottajille. Ja monilla yrityksillä on ollut ongelmia pankkien kanssa, eivät ole voineet lainata rahaa oikein ehdoin. Ja tallettajatkaan eivät saa hyvää korkoa, koska korkotaso on niin matala. Se on yksi tapa toimia. Ja yksi tapa päästä näistä ongelmista on vain toistella tätä kerta toisensa jälkeen niin, että yhteiset itse rahoittaa itseään. Tietysti sekin tarvitsee valvontaa ja hallinnointia, mutta se on ehkä yksi lähestymistapa, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Do we have any further questions? We have about three minutes left. Onko vielä kysymyksiä? Meillä on noin kolme minuuttia aikaa. Olemme kattaneet kaiken. No sitten haluaisin lämpimästi kiittää vielä puheenjohtaja Gensleria siitä, että hän osallistui kokouksemme Washingtonista käsin. Eh, kiitoksia näistä mielenkiintoista kommenteista, joita tarkastelemme sitten mietintöjemme puitteissa ja kiitoksia myös komission jäsen Barnielle siitä, että hän on aina valmis kuuntelemaan vaikeita kysymyksiämme täällä ja vastaamaan niihin. Ja kiitoksia Andrewlle siitä, että hän on antanut meille näkemyksen pk-yritysten tilanteesta. Kiitoksia. Uh, and I hope you get better, uh, German I hope your ribs heal. Ja toivottavasti paranette pian he toivottavasti tehdä nopeammin kuin mitä he onnistumme parantamaan tämän pankkijärjestelmän. Uh, uh, Kiitoksia vain kovasti puheenjohtaja McCarthy. Is it mute or? Uh, colleagues, shall we, we will move ahead because... No niin, hyvät kollegat, jatketaan, koska kuten sanoimme, meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa tässä kuulemisessa. Menemme nyt sitten tähän toiseen osioon, jonka tarkoituksena on uh, saada uh, aikaan taas integriteettiä ja luottamusta Libor Europorin jälkeen ja nyt meillä on täällä komission jäsen Almunia paikalla. Jo on nostettu esiin tämä kilpailupoliittinen kysymys, mitä kilpailupolitiikalla voidaan tehdä luottamuksen palauttamisen aikaansaamiseksi. Tässähän ei ole kyse pelkästään sääntelystä, vaan sääntelystä ja kilpailusta, mitä tulee rahoitusalaan ja sen tulevaisuuteen. Teillä on puheenvuoro. Madam Chair, thank you very much. Uh, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia Arlene ja kaikki valiokunnan jäsenet, jotka olette täällä läsnä. Kiitoksia kaikille teille siitä, että kutsuitte minut tähän kuulemistilaisuuteen. No, meidän tulee ei pelkästään tänään, vaan yleisestikin, mutta varsinkin tänään keskustella siitä, mihin rahoituspuolen meni mönkään. Meitä pitää puhua integriteetistä, luottamuksesta, systeemisistä epäonnistumisista, ja niin edelleen. Kriisi edeltävä aika, jota voidaan nimittää myös sääntelemättömyyden ajaksi, on johtanut siihen, että finanssitoimiala on liian suuri ja liian monimutkainen. Se finanssisektori, joka on palvelut omien etujen paljon enemmän kuin kenenkään muiden, aiheuttaa myös suuren vaaran talouksiemme vakaudelle. Nyt onkin kysymys siitä, mikä, mitä seurauksia tällä tilanteella on. Mistä tässä oikein on kysymys? Alkuperäinen finanssikriisi alkoi viisi vuotta sitten. Se on levinnyt paljon isommaksi kuin alun perin. Ja tässä suhteessa haluaisin ottaa esille kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin sen, että pankit eivät ole kaiken pahan alkuja juuri, eivät suinkaan. Ja toiseksi että viimeisen kolmen vuosikymmenen rahoituksellinen ja taloudellinen kehitys ei ole mitenkään poikkeuksellista. Se merkitsee sitä, että olisi epäreilua syyttää pankkeja kaikesta. Loppujen lopuksihan pankit ovat osa suurempaa prosessia, jossa ovat mukana poliittiset johtajat, elinkeinoelämä ja mielipiteenmuodostajat. Eli varmaankin tässä vastuu jakautuu aika pitkälti tasan. Tietysti monet ovat sääntöjä kiertäneet ja se on ollut väärä tilanne. Mutta me emme puhu tässä siitä. Me olemme siitä syystä täällä, että haluan puhua siitä, että säännöt ovat vääriä ja haluamme ymmärtää, miten ne ovat muuttuneet. Pankit ja muut toimialat voivat helpottaa elämäämme ja helpottaa taloutemme toimintaa – mutta ne eivät ole kestäviä tällä tavalla kuin ne nyt toimivat. Meidän täytyy lopettaa tällainen kasinokapitalismi, niin kuin sitä nimittäin. Meidän täytyy löytää oikea asema rahoitukselle. Ja näin ollen olen täällä vastaamassa yhteen kysymykseen, joka on seuraava. Mikä on kilpailupolitiikan rooli tässä suhteessa? Totean, että kilpailupolitiikan rooli on aika iso. Sillä tuetaan markkinoiden hyvää toimintaa. Siitä on hyötyä, kun halutaan löytää epäonnistumisen kohdat. Kilpailupolitiikan pääperiaate on markkinoille pääsy. Kaikkien tehokkaiden toimijoiden pitää kyetä osallistumaan toimintaan markkinoilla kunhan ne noudattavat sääntelyvaatimuksia, kuten niitä, jotka liittyvät minimilaatustandardeihin, turvallisuuteen ja rahoitusmarkkinoilla myöskin vakauteen. Kilpailupolitiikalla pyritään torjumaan sellaista liiketoimintaa, jolla estetään markkinoille pääsy. Pelkään pahoin, että kaikki markkinat, joissa riittävästi ole saatavilla tai se on muutaman etuoikeutetun käsissä, jotka voivat sitä käyttää miten haluavat, tai jos siitä ei tiedota riittävästi riittävän valvonnan alaisuudessa, johtaa markkinoihin, jossa manipulaatio on vallalla. Silloin kun ne, jotka valvovat tietoa, manipuloivat sitä muiden toimijoiden kustannuksella, niin silloin meillä selkeästikin rikotaan kilpailupolitiikkaa vastaan. Uskon myös, että kilpailusäännökset ovat virheelliset silloin, kun yksittäinen yritys tai yritysryhmä pitää itsellään tietoa häiritäkseen markkinoiden kilpailukyvyn toimintaa. Kriisin alusta lähtien komissio on vahvistanut valvontaa finanssisektorilla. Tällä hetkellä tutkimuksemme kattavat markkinatietojen antajat, luottoriskivaihtosopimukset, kuten myöskin rahoitusjohdannaiset. Se tieto, jota tällä hetkellä kerätään, voi edesauttaa sitä, että ymmärrämme, mitkä pelisäännöt ovat. Kuten tiedätte, Thomson Reutersin ja toinenkin tapaus tuotiin esille. Muassa olimme huolissamme siitä, että ne, asetukset, joita, ne rajoitukset, joita asetettiin tietojen saannille, johtivat siihen, että vaihtoehtoisia palveluntarjoajia ei voitu hyödyntää. Standard Poor'sin tapauksessa otimme tämän äh, asian esille ja pohdimme niitä ratkaisun vaihtoehtoja, joita on ehdotettu. Luottoriskivaihtosopimuksissa olemme avoinneet kaksi tutkimusta. Yksi koskee niiden clearingia, selvitystyötä ja sitten niihin liittyvää tietoa. No, Täytyy todeta, että tämän tutkimuksen päätelmät eivät vahvista kaikkia meidän alkuperäisiä epäilyjämme, mutta kuitenkin ainakin joitakin niistä. Ja voidaan huomata, että tätä pidemmälle ei voida mennä, mutta voin vakuuttaa teille sen, että meidän tutkimuksemme on meille etusijalla. Muita tällaisia etusijalla olevia tutkimuskohteita ovat kansainväliset suuret pankit, joita epäillään kartelimuodostuksesta, jotta ne voisivat manipuloida näitä vertailuarvoja. Ei vain yksi karteli, vaan todennäköisesti usea, mukaan lukien Libor, Euribor ja Tibor. Viime vuoden lokakuussa komissio teki ennalta ilmoittamattomia valvontoja eri kohteissa Euriboriin liittyen. Olemme myös lähettäneet tiedonsaantipyynnön. Olemme huolissamme siitä, että tietyt yritykset, varsinkin pankit, mutta myöskin jotkut välittäjäyritykset saattavat rikkoa EUn antitrust-sääntöjä vastaan. Jotkut toimijat ovat ryhtyneet kilpailuvastaiseen yhteistyöhön – Ja tästä on ollut haittaa kaupankäyntiä tekevälle osapuolelle, kuten myöskin niille, jotka eivät ole tässä yhteistyössä mukana. Ne ovat myös vaihtaneet tietoa kaupankäyntiasemistaan ja hinnoitteluaikomuksistaan korkotason johdannaisissa ja mahdollisissa tulevissa suuntauksissa tässä suhteessa. Kun katsotaan, miten paljon transaktioita on kyseessä ja miten tärkeä rooli niillä on riskihallinnoinnissa, Nämä tuotteet ovat erittäin tärkeitä rahoitussektorille ja eurooppalaiselle taloudelle ylipäätään. Tutkimukset jatkuvat edelleen ja aiomme viedä ne päätökseen mahdollisimman nopeasti. Asetamme nämä tapaukset todella tärkeään asemaan. Tutkimustemme aikana olemme jatkuvasti yhteistyössä useiden eri kilpailuviranomaisten kanssa – kuten myöskin niiden kanssa, jotka ovat asiasta kiinnostuneita EU-tasolla. Samalla kun tutkimuksemme jatkuvat ja niiden tavoitteena on rankaista kilpailuvastaista yhteistyöstä, niin uskon, että endemiset ongelmat, jotka löytyvät näiden tutkimusten avulla, varsinkin se, että on vääristäytyneitä kannustimia tämänhetkisessä järjestelmässä, eturistiriitoja ja avoimuuden puutetta finanssitietomarkkinoilla – niin tarvitsemme säätelyjä, ratkaisuja. Ja komissio, aivan kuten Barnier juuri totesi, on työstämässä näitä kysymyksiä. Lisäksi komission vastuulla on se, että tarkastellaan, ovatko eurooppalaiset antitrust-säännöt, onko niitä rikottu. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kilpailu rahoitusmarkkinoilla tapahtuu samanarvoisessa tilanteessa. Lopuksi en aio tänään viitata näihin koska olen selvittänyt näitä asioita usean otteeseen Ekon valiokunnassa tässä parlamentissa, mutta kuten tiedätte, me voimakkaasti valvomme pankkijärjestelmän valtion tukipuolta ja tässä suhteessa olemme oppimassa kovasti siitä, millä tavalla liiketoimintamallit pankkijärjestelmässä me tulisi muuttaa, jotta taataan rahoitusvakaus, mutta myös hyvät rahoitussiirrot reaalitalouteen. Kiitoksia. Provoke some questions from... Kiitoksia oikein paljon. Tämä varmasti herättää kysymyksiä kollegoilta. Nyt meidän tulisi sitten siirtyä seuraavaan puhujaan. Ioskon puheenjohtaja Masamichi Kono. Olen erittäin iloinen siitä, että voitte olla täällä tänään. Kovasti odotamme sitä, mitä aiotte kertoa meille. Tiedän, että harjoita tehukan tutkimusta, ei pelkästään mitä tulee korkoihin, vaan yleensä indekseihin ja viitearvoihin, joten odotamme kovasti teidän puheenvuoroanne. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet ja tietenkin arvoisat äh, puhujat ja äh, osallistujat. Minulla on suuri kunnia puhua täällä tänään äh, tästä tärkeästä aiheesta. Kuten minut esiteltiinkin, johdan tällä hetkellä IOSKOa mm, ja olen myöskin Japanin rahoituspalveluviraston kansainvälisten asioiden vastaava ja edustan virastoni puolesta meitä useissa kansainvälisissä järjestöissä ja valvontajärjestöissä. Josko on kansainvälinen arvivuokkimarkkina valvojien yhteisö, joka määrittelee standardit maailman laajuisesti. Meillä on tällä hetkellä noin 200 jäsentä 115 eri maasta. Päätavoitteemme on luoda ja edistää korkeatasoisia kansainvälisiä standardeja ja edistää avoimuutta ja tehokkuutta arvopaperimarkkinoilla, vähentää järjestelmäriskiä ja helpottaa rajat ylittävää yhteistyötä markkinavalvojen välillä. Ja tämän työn tavoitteena on suojella sijoittajia ja mahdollistaa se, että pääomamarkkinoilla saadaan aikaan riittävästi rahoitusta talouskasvun ja kehityksen edistämiseksi. Viime aikoina on oltu hyvin huolestuneita erilaisten viitearvojen, viitekorkojen luotettavuudesta, erityisesti Liborin luotettavuudesta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään uusi asia, kuten puheenjohtaja Genslerkin jo sanoi, ähm, rahoitusmarkkinavalvojat ovat jo vuosia yrittäneet ehkäistä markkinan väärinkäyttöjä ja korjanneet tällaisia ongelmia. Öm, ähm, mutta uutta on ehkä se, että tämä on nyt maailmanlaajuista ja sitä varten me tarvitsemme öm, ähm, maailmanlaajoista valvontaa. Mitä tulee näihin viitearvoihin rahoitusmarkkinavalvojien on tehtävä parempaa yhteistyötä ja koordinoitava toimintaansa viitearvojen määrittelyprosesseissa ja samantyyppisessä toiminnassa. Kun viitearvoja käytetään hyvin paljon rahoitusmarkkinoilla, tämä ei nyt pelkästään rajoitu näihin mainittuihin, niin tämän viite arvo- ja viitekorkoon määrittelyprosessi on erittäin kriittinen menetelmä. Tarvitaan riittävästi valvontaa, jotta saadaan aikaa hyvää hallintoa, avoimuutta ja oikeudenmukaisia viitearvoja. Tarvitaan myös sanktioita, jotta voidaan välttää väärinkäytökset kun syntyy epäilyksiä äh, näiden viitearvojen uskottavuudesta ja oikeellisuudesta, se saattaisi äh, vähentää markkinoiden luottamusta ja äh, tuottaa haittaa reaalitaloudelle ja menetyksiä sijoittajille ja markkinatoimijoille. Kuitenkin näiden toimenpiteet on tasapainotettava, jotta rahoitusmarkkinat voivat toimia kunnolla ja siksi äh, näiden äh, viitearvojen määrittelyn täytyy olla markkinalähtöistä. Äh, meidän suosituksemme ovat seuraavat, tai tärkeimmät kysymykset, nostan esiin, ovat seuraavat. Tämä mm, viitearvojen määrittelyprosessi täytyy olla avoin Meillä täytyy olla välineitä ja sanktioita, kun näitä sääntöjä rikotaan. Kun teemme kaikkemme näiden asioiden ratkaisemiseksi, ja puhun tästä vielä myöhemmin, niin kaikenlaisten uudistusten luominen ei tulisi luoda epävakautta tai oikeudellista epävarmuutta olemassa olevissa sopimuksissa. Tämä on erityisen tärkeää kansainvälisessä yhteydessä jossa kansainvälinen lainsäädäntö ja oikeusperinne ei ole riittävän vahvaa tällaisten suurten erojen käsittelemiseksi eri kansallisten lakien välillä. Ja tällainen yksi koko sopii kaikille, ei mahdollisesti kuitenkaan ole toimi ja meidän täytyy huomioida erilaiset markkinaolosuhteet ja toimijat eri maissa. Ymmärtääkseni Euroopan unioni on nyt eturintamassa, jotta voidaan varmistaa viitekorkojen integriteetti ja viitearvojen määrittelyprosessin toiminta. Euroopan komissio on julkaissut erittäin mielenkiintoisen asiakirjan ja tällaiset toimet ovat hyvin tervetulleita. Kuitenkin uskon, että jotta voimme palauttaa luottamuksen niin niihin erilaisiin viitearvoihin, joita käytetään maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla ja voidaan ehkäistä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, tarvitaan vahvaa maailmanlaajuista yhteistyötä. Meidän täytyy yrittää saada aikaan kansainvälisesti johdonmukainen järjestelmä ja toteuttaa se maailmanlaajuisesti eh, kehittämällä eh, maailmanlaajuisia periaatteita. Me tarvitsemme vahvaa yhteistyötä eh, markkinavalvojien kesken. Arvoisat jäsenet, IOSKO on mielestämme paras paikka käsitellä näitä kysymyksiä globaalisti, joskin on jo ryhtynyt tekemään tätä työtä ja josko haluaisi mielellään oppia Euroopan unionin aloitteesti niin, että se saavuttaa tavoitteensa maailmanlaajuisten periaatteiden määrittelyssä. Me tietenkin seuraamme myöskin yhdistyneen kuningaskunnan Wheatley Reviewta ja teemme myös yhteistyötä BS-keskuspankin johtoryhmän kanssa ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän kanssa. Olen ollut yhteydessä useiden valtioiden kanssa, kun on tehty sisäisiä tarkistuksia pankkeihin, joiden noteraudet Tiborissa ja Liborissa eivät olleet eh, tehokkaita tai heikkoja. Kuten viimeisimmät kehityssuuntaukset osoittavat, näiden skandaalien eh, ja näiden skandaalien vakavuus on osoittanut, että rahoitusmarkkinavalvelijoiden eh, että ainoastaan koordinoitu lähestymistapa toimii. Koska minulla ei kovinkaan paljon aikaa enää nyt kertoa kaikkia näitä tehtäviä, joita IOSKon työryhmällä on, joka vähän aikaa sitten perustettiin, mutta tämän työryhmän tavoite on kehittää maailmanlaajuisia toimintaohjeita viitearvoista ja äh, viitearvojen määrittelyprosessista. Tässä yhteydessä IOSKO on antanut äh, esimerkiksi jo äh, öljyn hintaraportointi virastoille tällaisia suuntaviivoja. Tämä on hyvä pohja, kun mä ryhdymme tähän työhön. Öljyn PR toiminta on erilainen kuin viitekorkoja, mutta jotkut näistä suosituksista voisivat kuitenkin soveltua tähän ja aiomme pian julkaista loppuraporttimme. Nyt nopeasti aion käydä läpi tämän uuden työryhmän tehtävät. Tarkoituksena on identifioida erilaiset viitekorkoihin liittyvät toiminnat, määritellä ne viitearvot, jotka ovat tärkeät rahoitusmarkkinoilla, myöskin riittävä valvonta ja kunnollisen hallinnon luominen, jotta voitaisiin välttää eturistiriidat sekä avoimuuden ja varmistaminen viitearvoprosessissa. Ja täytyy lisäksi kehitellä maailmanlaajuisia suuntaviivoja myöskin itsesääntelyn suhteen työryhmä aikoo käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät myös sanktioihin, tiedonvaihtoihin yhteistyössä asiantuntijaryhmiemme kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on todella välttämätöntä, jotta näitä sääntöjä voidaan toteuttaa, kuten edellisetkin puhujat ovat sanoneet. Ja tässä yhteydessä IOSKolla on monenkeskinen yhteisymmärrysmuistio, joka helpottaa allekirjoittajia vaihtamaan luottamuksellista tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on todella helpottanut kansallisten viranomaisten toimintaa. Tämän työryhmän yhteispuheenjohtaja on Martin Whitley, joka on rahoituspalveluviranomaisen johtaja Gary Gensler, joka puhui meille tänään aikaisemmin ja se aikoo julkaista raportin tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa ja päättää työnsä maaliskuussa 2013. Johtopäätöksenä haluaisin vielä korostaa, että kun otetaan huomioon, että tällaisia viitearvoja käytetään hyvin paljon rahoitusmarkkinoilla ja eri rahoitusmarkkinatuotteissa, on tärkeää, että luodaan kansainvälisiä periaatteita, jotka varmistavat näiden viitekorkojen uskottavuuden ja luotettavuuden Ilman tätä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän luotettavuus vaarantuu ja aiheuttaa suuria tappioita investoijille ympäri maailmaa. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että Josko on sitoutunut siihen, että että luottamus palautetaan ja se tulee tekemään hyvin paljon työtä tämän työryhmänsä kautta. Viitearvoit, joita käytetään globaalilla rahoitusmarkkinoilla, ovat pohjana vapaille oikeudenmukaisille transaktioille ja kaikenlaiset epäilykset niiden luotettavuudesta on poistettava. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin ja kiitoksia. Kiitoksia ja toivottavasti kuulemme Joskolta enemmänkin tulevaisuudessa, koska tiedän, että ähm, te tutkitte useita tärkeitä aloja, jotka ovat kiinnostavia meillekin täällä EU:ssa. Sitten menemme seuraavaan puhujaan, Daniel L. Doktorov, joka on Bloombergin toimitusjohtaja, ja hän aikoo kertoa meille, mitä muita vaihtoehtoja saattaisi olla. My name is Dan Doctoroff. I'm the... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Olen Dan Doctoroff. Olemme Bloomberg LPn toimitusjohtaja, joka käsittelee rahoitustietoa, uutisia, analyysejä. Minulle on hieno tilaisuus saada olla täällä paikan päällä tänään yhdessä näin hienojen panelistien kanssa, jotka ovat vieneet eteenpäin avoimuutta ja vastuullisuutta globaaleilla markkinoilla. Erityisesti arvostan tämän valiokunnan tekemää hyvää työtä ja puheenjohtaja McCarthyn työtä, joka on sekä äh, varapuheenjohtajana tässä valiokunnassa että myöskin esittelijänä. Suuren rahoituskriisin jälkeen vuonna 2008 suuret kansainväliset ja alueelliset instituutiot, mukaan lukien EU, G20 ja IMF, huomioivat, että laajalle levinnyt avoimuuden puute ja luotettavan tiedon puute selkeästi olivat myös johtaneet tähän kriisiin. Yksikkönä, joka on vienyt eteenpäin avoimuutta 30 vuoden ajan, Bloomberg on itse asiassa täysin tietoinen avoimen hallintojärjestelmän eduista ja ymmärtää sen, miten markkinat ja suuri yleisö joutuvat kärsimään avoimuuden puutteesta. Luotettavan tiedon puute tekee riskinarvioinnista, hinnamuodostuksesta ja arvottamisesta erityisen hankalaa. Kontrastina voidaan todeta, että tiukka avoin järjestelmä ja markkinatehokkuus vapauttaa pääomaa investointeihin ja työpaikkojen luomiseen ja johtaa siihen, että yhä enemmän voidaan saada aikaiseksi uusia rahoitustuotteita ja indeksejä. Avoimuus helpottaa tehokasta valvontaa sekä hallituksen valvontaa ja varhaisvaroitusjärjestelmien käyttöä, jota markkinatoimijat ovat ottaneet käyttöön. Kaikkein tärkeintä on se yhteisvaikutus, joka avoimuudella on rahoitusmarkkinoihimme, dramaattisesti parantaa investoijien luottamusta siihen. Liborin epäonnistuminen, eli tämänhetkisten mekanismien epäonnistuminen, joiden tarkoituksena on tiedottaa markkinoille siitä, mitä pankit veloittavat toisiltaan lainaustilanteessa, on aivan perinteinen esimerkki epäonnistumisesta, joka on seurausta avoimuuden puutteesta. Komissaari Almunia on selkeästi kuvailut tätä epäonnistumista aika shokeraavana. Vertailuarvot, kuten Libor, johtavat siihen, että asiasta kiinnostuneet osapuolet eivät voi heijastella markkinarealiteetteja. Näin tilanne on myös silloin, kun tehdään jotain mahdollisia väärinkäytöksiä. Ja Libor yksin ei ole tietysti se, joka tarvitsee avoimuutta. Me tiedämme, miltä parempi järjestelmä näyttäisi. Sitä kuvailisi yksityiskohtaisuus, avoimuus, puolueettomuus ja tietopohjainen objektiivisuus. Haasteena on tietysti tehdä nämä hienot haasteet konkreettiseksi todellisuudeksi. Mitä tällaisen uuteen, uuteen indeksiin tarvittaisiin ja mitkä instituutiot ovat ne, joita valvottaisiin ja millä tavalla. Näihin kysymyksiin vastaaminen, vastaaminen jo vaatii teknistä ja logistista asiantuntemusta. Me uskomme, että yksityisen sektorin kanssa tehtävä läheinen yhteistyö ja hallituksen kanssa tehtävä läheinen yhteistyö voi tarjota vastauksia. Bloomberg tällä hetkellä etsii mahdollisia ratkaisuja näihin kysymyksiin. Tämä tapahtuu erilaisten politiikan muovaajien mukaan lukien Euroopan komission ja parlamentin pyynnöstä, koska halutaan markkinajohtoinen avoimuuden ja reaaliaikaisen tiedon omaava markkina-alue. Bloombergin ehdotus, sanotaanpa se nyt vaikka B-liboriksi, ei ole mitenkään vallankumouksellinen. Siinä vain yksinkertaisesti sovelletaan tietopohjaista analyysiä ja avoimuutta. Tämänhetkinen Libor-indeksi lasketaan käyttäen pankkiarvioita niistä tasoista, joilla pankit olettavat voivansa lainata toisilta pankeilta tietyn ajanjakson ajan. Arvioiden pitäisi pohjautua todellisiin lainoihin. Yksi suuri ongelma, aivan kuten tässä puheenjohtaja Gensler aiemmin mainitsi, on tämänhetkinen lähestymistapa. Ja tämänhetkisten pankkien välisen lyhyen aikavälin lainojen vähentyminen. Ja varsinkin eurooppalaiset toimielimet eivät tee niin paljon transaktioilla, joilla voisivat pohjata nämä arvionsa. Jos lisätään mahdollisten toimijoiden määrää, näin voidaan osittain ratkaista tämä ongelma, mutta indeksi pitäisi avata myös muille rahoitusyrityksille ja suurille yrityksille, joiden rahoitusosastot tuntevat dollarin tai euron lainausarvot. Se vähentäisi yksittäisten instituutioiden mahdollisuutta kiertää Liboria. Tämä sinänsä kuitenkaan ei johda meitä tuohon tietopohjaisen indeksiin B-Liborin kanssa. B-Libor-indeksi sisältäisi myös luottoelementtejä, jotka pohjautuvat markkinapohjaisiin arvoihin. Ottaisi huomioon ö, yritysvelat, ja kaikki muut luotettavat tahot, yritysten velkapaperit ja muut luotettavat tahot, me valvoisimme erilaisia arvoja päivittäistasolla ja järjestelmällisesti ottaisimme esille lyhyen aikavälin maturiteetit. Tähän lisättäisiin se, tuo maksu tuohon riskivapaaseen osioon jokaisen sovellettavissa oleva maturiteetti, jotta voitaisiin laskea B-libor tämän suhtaisesti. Otetaanpa yksi erittäin paljon yksinkertaistettu esimerkki. Jos katsotaan vuoden 2009 alkuvaihetta, niin katsotaan yhden vuoden dollarin luottotietoja kaikille niille pankeille, jotka olivat mukana Liborissa tuolloin. Jos käytetään vain yhtä useasta markkinatiedosta tai luottoriskin vaihtosopimustiedosta voidaan yhdistää nämä tiedot ihan yksinkertaisella keskervolaskentaprosessilla. Kun näin tehdään, niin meidän täytyy saada aikaiseksi yhteinen luottomaksu, joka on noin yhteensä 1,5 prosenttia. Riskitön taso tuolloin, joka löytyy tuosta yhden yö, yliyön indeksisuopista oli noin puolet yhdestä prosentista, mikä merkitsee sitä, että proforma B-Libor-arvo olisi noin 2 prosenttia karkeasti. Eli 1,5 prosenttia plus 0,5 prosenttia. Tämä on ihan yksinkertainen esimerkki, jossa käytetään vain yhden tyyppistä markkinoilla havainnoitavissa olevaa tietoa. Se osoittaa, miten B-Libor-indeksi näin heijastaisi paremmin pankkien todellisia kustannuksia – se toimii tehokkaana vaihtoehtona mm, mittarille, joka nyt pohjautuu rajalliseen määrään pankkien välistä lainanottoa. Kun se ottaisiin käyttöön, B-Libor myöskin heijastelisi transaktioita instituutioiden välillä, muidenkin kuin osallistuvien pankkien välillä. Näin olettaisimme, että syntyisi kehä, jossa B-Liborin objektiiviset tiedot itse asiassa parantaisivat niiden panostusten määrätä liborin laitetaan. Markkinat, mukaan lukien nämä 360 biljoonan arvoiset osallistumiset luottokortti, asuntolaina tai johdannaismarkkinoilla, saisi luottamusta näiden markkinapohjaisten panostusten avulla. Paras tapa tarjota näitä etuja on yksityisen sektorin aloitteen avulla, jolla työskennellä läheisessä yhteistyössä säätelijöiden ja suuren yleisön kanssa. Siitä syystä Bloomberg tarjoaa tekemässä tämän työn ihan maksutta pro bono pohjalta. Me työskentelemme yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan valtionvarainministeriön kanssa, FSAn ja muiden kanssa, jotta voimme määritellä pankkien välisen ö, lainatason. Ja se pohjautuu huomattavasti enemmän realiteetteihin kuin olettamuksiin. Yhteenvetona se, mitä ehdotamme, ei ole uutta. Politiikan tekijät ovat itse asiassa ehdottaneet tätä jo vuosikausia. Emmekä aio myöskään ehdottaa sitä, että Libor lakkautetaan, kun otetaan huomioon, että sitä käytetään hyvin pitkälti kautta globaalin talouden. Libor tulee säilyttää ainakin lyhyellä aikavälillä. Sen sijaan, mitä me nyt pyrimme viemään eteenpäin, on se, että tarjoaisimme indeksin, joka heijastelee paljon paremmin markkinatodellisuutta ja joka on paljon riippumattomampi yksittäisistä instituutioista ja niiden toimista tai subjektiivisista arvioista. Komissari Almunia on käsitellyt sitä, että meidän tulisi saada finanssipuoli palvelemaan reaalitaloutta. Lisää tulee, tekee juuri näin. Kiitoksia. Uh, kiitoksia oikein paljon. Tämä varmasti tulee herättämään mielenkiintoisia kysymyksiä kollegoilta. Ja nyt menemme sitten Thierry Piloponain, joka on Finance Watchin pääsihteeri ja joka antaa meille mielenkiintoisia ajatuksia tai vaihtoehtoja, miten voimme varmistaa, että meillä on avoin järjestelmä. Meillä on puheenvuoro. Great. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Suuri kunnia olla täällä tänään. Finance Watch on kiitollinen Ekon valiokunnalle, että se esittää kysymyksen, miten voidaan palauttaa luottamus Libor-skandaalin jälkeen. Rahoitustoiminta perustuu lupausten vaihtoon ja mitä virkaa on lupauksella, jos ei luota sen, siihen ihmiseen, joka sen tekee. Todellisuus tänään on se, että julkinen luottamus rahoitustoiminnan oikeudenmukaisuuteen on horjunut voimakkaasti. Libor ja Oribor on määritelty eri tavalla, joka mahdollistaa äh, koron manipuloinnin eri tavoin, mutta niillä on yksi äh, yhteinen piirre. Ne lasketaan mm, noterauksista ja tässä on mukana sisäinen eturistiriita ja tämä ei luo luottamusta meidän rahoitusjärjestelmämme integriteettiin. Aion tässä nyt esitellä neljä eri toimenpidettä, jotka yhdessä voisivat luoda antaa Liborille ja Euriborille takaisin luottamuksen ja integriteetin. Ensinnäkin äh, täytyy julkisesti valvoa rahoitustoimintaa, joka vaikuttaa julkiseen etuun. Pankit, jotka vaikuttavat Liboriin ja Euriboriin, kauppaavat rahoitusvälineitä, kuten esimerkiksi koron on vaihtosopimuksia, joiden arvo liittyy näihin viitearvoihin. Ja tämä tarkoittaa, että jos ne antavat eri lukuja Liborille tai Euriborille, se voi tuottaa lisää tai vähemmän tuottoa pankille, joten tässä on aivan selvä eturistiriita. Libor, Euribor, mutta myös hyödyke- ja luottoindeksit vaikuttavat suuresti julkiseen etuun. Tämän seurauksena on se, että meidän mielestämme niiden laskumenetelmä pitäisi valvoa valtion taholta, eikä yksityisyritysten tulisi valvoa se erityisesti, kun otetaan huomioon nämä eturistiriidat. Lisäksi valvojan pitäisi olla mahdollisimman kaukana osallistujista ja sillä täytyisi olla kansainvälinen mandaatti, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä valvonta on neutraalia. Toinen toimenpide on se, että luodaan johdonmukaisuus viitearvojen välillä, joita käytetään samankaltaisiin tarkoituksiin. Kuten jo sanottiin, Liborilla ja Euriborilla on erilaiset määritelmät. Tämä johtuu siitä, että erilaiset yksityiset elimet perustivat ne ja niillä on erilaisia, usein kilpailevia etuja. Liborin tarkoituksena on kuvastaa osallistuvan pankin lainan eh, hintaa, kun taas Euribori kuvastaa eh, sitä näkemystä, joka pankilla on eh, siitä, millä hinnalla Prime-pankki, joka ei välttämättä ole siis osallistuva pankki, tarjoaisi terminitalletuksia toiselle Prime-pankille. Libori, USD-Liboriin osallistunut 18 pankkia, Euro, Euriboriin 44 pankkia. Mm, Toisaalta voitaisiin sanoa, että Liborin määritelmä on vaativampi, mutta toisaalta voidaan sanoa, että Euriboriin osallistuu useampia pankkeja, joka äh, vähentää manipuloinnin vaaraa. Nämä erot äh, tekevät keskustelusta vaikeasti seurattavan ja lisäävät epäluottamusta rahoitustoimintaan. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska näitä viitekorkoja eivät käytä pelkästään asiantuntijat, vaan niitä käytetään viitekorkoina myös vähittäiskaupan tuotteisiin, esimerkiksi rahamarkkinarahastoihin tai kiinelainoihin. Äh, tähän liittyy siis myös kuluttajan suoja-asiana. Joten Finance Watch on iloinen siitä, että BIS ja IOSK ovat äh, luoneet tämän työryhmän ja toivottavasti äh, näiden viitekorkojen määritelmien johdonmukaisuutta jota tarkastellaan tässä työryhmässä. Kolmas toimenpide on se, että nämä eh, viitekorot perustetaan todellisille koroille. Eh, rahoitusmaailmassa hinnat, jotka eivät perustu todellisiin transaktioihin, eivät ole eh, taloudellisesti merkityksellisiä. Se, että Libor ja Euribor perustetaan todellisiin korkoihin, kuvastaisi taloudellista todellisuutta ja tekisi huijauksesta vaikeampaa jos Libor ja Euribor eh, perustettaisiin todellisille transaktioille, niin se olisi mielestämme teknisesti mahdollista. Ja siksi se ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on tapa, tehokkain tapa varmistaa, että nämä viitekorot todella eh, kuvastavat pankin likviditeetin todellista kustannusta. Neljäs toimenpide on se, että pankeista, operaattoreista ja johtajista jotta tehdään vastuullisia. Pankkien pitäisi olla vastuussa ja pankkivalvoilla pitäisi olla mahdollisuus määrätä rangaistuksia, jotka ovat verrattavissa aiheutettuun haittaan niin kauan kuin hyödyt, jotka syntyvät huijauksesta, ovat suuremmat kuin mahdolliset rangaistut. Pank- ki, kannustetaan huijaamaan ja luottamusta ei tulla uudelleen saavuttamaan. On myös tärkeää, että operaattorit ovat henkilökohtaisesti vastuussa toiminnastaan. Ja yhtä lailla pankin johtajien pitäisi olla henkilökohtaisesti vastuussa operaattorien toiminnasta, koska manipuloinnit voivat syntyä ainoastaan yhteisymmärryksessä operaattorien ja pankinjohtajien kanssa, tai jos pankinjohtaja äh, selkeästi laiminlyö valvontavelvollisuutensa. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että yksikään rahoitusjärjestelmä, yksikään taloudellinen järjestelmä ei voi äh, toimia ilman luottamusta ja integriteettiä. Lainsäätäjillä ja valvontaviranomaisilla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ei toista etteivät toistuisi ne toimenpiteet, jotka vahvistavat laajaa ja todella haitallista pankkien vastaisuutta yhteiskunnassa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nämä neljä yksinkertaista toimenpiteitä, joita ehdotamme, hyödyttävät ei pelkästään viitekorkoja, kuten Libor tai Euribor, vaan myös muita viitearvoja, esimerkiksi hyödyke- ja luottomarkkinoilla ja tuovat takaisin integriteetin ja luottamuksen rahoitustoimintaan. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että itsesääntely ei tule olemaan riittävää, koska itsesääntely itsessään on ristiriita, kun on kyse rahoituspalveluista. Kiitoksia. Kiitoksia Filip tästä, Filippona tästä esityksestä. Tämä tulee varmasti äm, herättämään useita kysymyksiä. Sitten meillä on vielä viimeinen esitys nimittäin Joanna Kuhn, joka on BlackRockista. Hänen on nyt pyydetty näkemystä sijoittajan näkökulmasta. To make a statement on top. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette kutsunut BlackRockin paikalle kertomaan näkemyksiämme markkinoilta. Haluaisin ensin kertoa BlackRockista, jotta voisin kertoa taustoistamme. Me olemme yksityisesti omistettu investointiyritys, kautta mä menen läpi noin 2,8 biljoonaa varoja, joista 750 miljardia eurooppalaisilta asiakkailta. Öö, tallettajat ja eläkeläiset ovat meidän suurin asiakasryhmämme. Tällä hetkellä olemme tutkimassa sitä, mikä on kaikkein suurin vaikutus, joka Liborilla on. Ja minusta on hienoa, että sääntelijät ovat täällä paikalla. On tärkeää huomioida, että me emme osallistu minkään näköiseen Libor tai eurobor paneleihin. Meidän tärkeimmät viestimme ovat seuraavia. Ensinnäkin Libor on sisällytetty usein niin rahastoihin, joita hoidamme asiakkaidemme nimissä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, varsinkin kun tarkastellaan Libor-välineiden kokoa, mutta myöskin sitä, miten pitkään ne ovat voimassa kun tarkastellaan tätä asiaa, niin on tärkeää, että me voimme palauttaa markkinoiden luottamuksen Liboriin kehittämällä sitä ei vallankumouksesta, vallankumouksen avulla. On mahdollista, että nimenomaan eläkeläisen tilanne vaikuttaa huomattavasti, kun puhutaan korkosuopeista. Lopuksi emme usko, että meillä on olemassa mitään yhtä yksittäistä vertailukohtaa, joka voi korvata Liborin. On tärkeää huomioida, että investoijilla on paljon erilaisia tarpeita. Nyt haluaisin jäsenellä joitakin niitä tapoja, joilla vastaamme asiakkaiden investointitarpeisiin ennen kuin sitten otan esille suosituksemme Liborin ja Euroborin käytölle. Liborin käyttö on jakautu kolmeen laajan alueeseen. Ensimmäisessä investoijat hyödyntävät Liboria pelkästään suuntaantavana referenssinä, viidekehyksenä. Se mahdollistaa sen, että lopuinvestoija voi verrata erilaisia investointimahdollisuuksia. Näissä tapauksissa Liborilla ei ole mitään suoraa vaikutusta investoijan saamaan tuottoon. Toisessa luokassa Liboria käytetään suorana viitearvona, jolla määritellään se, millä, miten hyvin rahasto on toiminut. Tällöin Liborin käyttö on ongelmallisempaa, kun vaihdetaan vaikkapa tuota vertailukohta Liborista Eoniaan. Se vaikuttaa huomattavasti kokonaisriskeihin ja niihin tuottoprofiileihin, joita investoinnilla on. Ja saattaa olla, johtaa siihen, että koko sopimus muokataan uudelleen. Kolmannessa luokassa Liboria käytetään maksujen laskemiseen äh, korkoderivatiiveissa jopa 50 vuoteen asti. Ja siis sellaisessa, jossa on kelluva korkotaso. Tämä erityisesti korostuu näiden sopimusten pitkäaikaisella luonteella. Haluaisin ottaa esille tämän vaikutukset viitaten erityisesti eläkerahastoihin – ja rahoitusmarkkinarahastoihin. Eläkerahastoinen varsinkin ne kassavirrat, joita täytyy maksaa eläkeläisille tulevaisuudessa, ovat tässä keskeisessä asemassa. Niissä käytetään korkotasosuoppeja ja ne voivat olla erittäin pitkäaikaisia, jopa 40-50 vuotta kestoltaan. Eli äkkinäinen muutos Liborissa vaikuttaa huomattavasti eläkerahastoon. Esimerkiksi Liborin nousu ylöspäin selkeästi vähentäisi varojen arvoa. Ja siitä syystä ei päästäisi sellaisen eläketason kuin mitä oli ajateltu maksaa. Tämä ei ole mitenkään pieni asia. Tämän tyyppisen strategioiden hyödyntäminen Euroopassa yli 50 prosenttia eläkerahastosta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 90 prosenttia eläkerahastoista Alankomaissa käyttävät näitä, on erityisen tärkeää, että ne, jotka luottavat Liboriin, saavat hyvän siirtymän mihin hyvänsä sitten uudistettuun vertailukohtaan, mikä otetaankin käyttöön. Toinen esimerkki koskee rahoitusmarkkinarahastoja, joita käytetään eläkerahastoissa tai riskipääoma toiminnassa monet markkinarahastot ovat sellaisia, että niihin Libor vaikuttaa usealla eri tavalla. Ne investoivat erilaisiin välineisiin ja sitä käytetään myös arviointivälineenä. Sen tavoitteena on arvioida suorituskykyä. Ja jos Liborista siirrytään pois tässä suhteessa, niin se on huomattavasti lievempää kuin eläkerahastoissa, mutta siltikään se ei ole yksinkertaista ja siihen menisi kahdesta kolmeen vuoteen aikaa. Kaikki suuret muutokset Liborissa vaikuttaisivat siihen, millä tavalla rahoitusmarkkinat toimivat. Hyvin toimivat rahoitusmarkkinat ovat hyödyllisiä varsinkin pankkialalle. Kun on nyt painottanut Liborin merkitystä eurooppalaisille eläkeläisille ja tallettajille, haluaisin ottaa esille suositukset, että BlackRock haluaisi todeta Ensimmäinen koskee siihen, sitä, että Liborin pitäisi palauttaa markkinauskottavuutensa. Meidän tulisi keskittää Libor lyhyen aikavälin erääntymisaikoihin. Ja näin Libor voitaisiin keskittää niihin alueihin, joissa transaktiot todennäköisemmin toimivat. Olen myös muiden kanssa samaa mieltä siinä, että meidän täytyy hyödyntää transaktiotietoa taustalla. Ja uskomme, että avoimuus ja tar- tarkistus on tärkeää. jotta saisimme asiat toimimaan yksityisillä markkinoilla. Lisäksi on oleellisen tärkeää, että Libonin sääntelyä vahvistetaan mukaan lukien käytännössäännöt ja sanktiot, otetaan käyttöön markkinamanipuloinnin tapauksessa. Meidän mielestämme on tärkeää myöskin se, että ei siirrytä pois suoraan Liborista, vaan kalibroidaan uudelleen siihen liittyvät sopimukset. Tämä johtaisi perustavanlaatuisen muutoksen myös tämän tyyppisissä sopimuksissa ja mahdollisesti johtaisi paljon suurempaan vääristymiseen ja ongelmiin kuin Liborin vääristymät, jotka ovat saattaneet tapahtua muutaman viime vuoden aikana. Lopuksi kysymys siitä, onko tällainen yhden koon eh, maksutaso hyvä niin mainitsin, että eri investoijat lainaavat eri ö, tasoilla, mutta mikään näistä ei ole mikään välitön ratkaisu toimintaan. Meidän täytyy tarkastella, mitkä ovat näitä vaihtoehtoisia vertailukohtia. EON ja Sonia. Ja uskomme, että vertailukohteen laajentaminen on tärkeää, jotta voidaan saada aikaiseksi hyvä ratkaisu markkinoille. Again, that was a very interesting perspective. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta näkemyksestä, joka hyödyttää meitä. Nyt kysymyksiä kollegoilta ensinnäkin Kay Swinburne, sitten Wolfgang Klintz ja Philip. Kay. Thank you to all this. Kiitoksia Kiitoksia kaikille puhujille. Erittäin hyödyllinen näkemys. Ja kun katsomme näitä tärkeitä viitekorkoja, joita käytetään maailmanlaajuisesti, niin ne on tehty jotain tiettyä tuotetta ja tiettyä markkinoita varten, usein jotain tiettyä tarkoitusta varten. Ja kun sitten tuotteita on kehitelty, niitä on käytetty laajennettuisin muihin tavoitteisiin. Kukaan ei varmaan ajatella, että Libor on paras äh, viitekorko, viite, paras väline käyttää erilaisiin maailmanlaajuisiin johdannaistuotteisiin. Kenenkään mielestä se ei ole paras väline, mutta kukaan ei ole kehittänyt parempaa. Äh, hyvä hallinto on kaikkien puheen mukaan äh, ennakkoehto tulevalle viitekorolle, joten olen hiukan kiinnostunut. Täällä parlamentissa käsittelemme MIFIDia nyt varsin se on varsin pitkällä ja on epätodennäköistä, että parlamentti loputeksiin ottaa mitään mukaan avoimesta pääsystä viitekorkoihin, eikä se varmaan myöskään laita mitään toimenpiteitä avoimuuden lisäämiseksi tekstiin, joten olisin kyllä kiitollinen viisaista neuvoista paneelilta, mitä neuvoja antaisitte neuvottelutiimeille, mitä tulee olemassa oleviin viitekorkoihin Euroopassa. Ja sitten kaksi asiaa, jotka kaksi eri puhujaa nostivat esiin. viitekorosta tulee strategisesti ja systeemisesti tärkeä markkinoiden toiminnalle, pitäisikö olla joku korvaava viitekorko, joka tulee ei-kaupalliselta pohjalta. Jos ajatellaan näitä biljoonia euroja jotka perustetaan näihin tärkeisiin viitekorkoihin. Pitäisikö kaupallisella yksiköllä olla oikeus hyötyä tällaisesta korosta vai pitäisikö meillä olla jonkinlainen julkinen avoin korko? Kiitoksia Arlene. Ensinnäkin kysymys komissiolle ja sitten kysymys doktorofille. Komissio on aika menestyksellisesti suunnitellut ja täytäntöönpannut antitrust-politiikkaa ja monet ovat joutuneet maksamaan sanktioita väärinkäytöksistään. Olette aina antaneet sakot yrityksille, ei koskaan yksilöille, jotka olivat vastuusyrityksen hoidosta. Ja Thierry Philippe Bonnard sanoi tänään, että niin kauan kun edut ovat suuremmat kuin rankaisut, niin pankeilla on erittäin suuret kannustimet jatkaa huijausta. Ja hän sanoi, että meidän pitäisi asettaa yksilöt vastuuseen väärinkäytöksistä. Kysymykseni on se, oletteko tätä pohtinut tässä tapauksessa, toisin kuin se, mitä tähän mennessä on tehty muilla aloilla, niin Olisitko sitä mieltä, että kannattaisi ottaa käyttöön yksilöiden vastuu ja pen, sanktiot yksilöille? Kysymys doktorovina. Esitteitte ehdotuksenne Libor johdonnaiseksi B-Liborin. Miten nopeasti se voitaisiin ottaa käyttöön? ja varmasti olette tästä ehdotuksesta keskustelleet markkinoilla toimijoiden kanssa. Mikä on ollut reaktio markkinatoimijoiden puolelta ja oikeasti viranomaisten puolelta Yhdysvalloista ja Euroopasta? Ja kolmanneksi, miksi tarjoaisitte tätä aivan pro bono toimintana? Mikäs tässä taustalla oikein piilee? Mihin se koira, koira on haudattu? Uh, uh, Kiitoksia Aliin. Ensinnäkin komission jäsenelle tervetuloa. Uh, olen pahoillani, että en voinut olla täällä, kun puhuitte. Minä olin tuossa viereisessä huoneessa äänestämässä. Vernenkin taisi olla siellä. Halusin vain kysyä teiltä, onko teillä mitään tapaa, jolla voidaan arvioida millainen markkinavaikutus siellä Libor-manipuloinnilla on ollut. On hyvin paljon lukuja esitetty ja haluaisin tietää, No ajatelkaapa, että teidän täytyisi sakottaa jotain yritystä markkinoiden väärinkäytöstä. Varmaan ajatuksena olisi, että sakko linkitettäisiin äh, näihin perustettomiin voittoihin, joita tehtiin. Millaista ja menetelmiä voitaisiin käyttää tämän luvun arvioimiseksi. Eh, tässä yksi kysymys ja toinen kysymys. Haluaisin reagoida siihen, mitä edustaja Count Blackrockista sanoi, Rova Count Blackrockista sanoi. Liborin korvaaminen aiheuttaisi eh, suuria ongelmia olemassa oleviin sopimuksiin ja IT-järjestelmiä ja muuta, mutta se, että jatkamme näin, se ei ole vaihtoehto. Sanoitte, että Liborista pitäisi tehdä luotettavampi, mutta voidaan mennä vain tiettyyn pisteeseen asti tässäkin. Ja ö, ehdotitte, että itse asiassa voisimme käyttää erilaisia indeksejä eri sopimuksia varten – meillä ei pitäisi olla yksi koko sopii kaikille ratkaisua. Olen oikeastaan samaa mieltä. Voisitko kertoa hiukan enemmän, mikä olisi tyypillinen menetelmä, jolla valitaan yksi indeksi eikä jotain toista indeksiä tuntien sopimuksen luonteen? E, ei siksi, siksi että jos indeksi ei ole niin systeeminen, niin silloin riski on alhaisempi. Eli Tietenkin kaikki säännöt, jotka koskevat Liboria, niiden pitäisi koskea kaikkia indeksejä. E, ja siksi halusin esittää kysymyksen, että haluammeko tällaisia systeemisiä indeksejä, kuten Libor, koska me pidämme, että jos joku on liian iso epä, kaatuakseen, niin silloin se ei saisi olla olemassakaan olla. Silloin Liborhan hän ei saisi olla olemassakaan. Meidän pitäisi olla hyvin paljon indeksiä, mutta ei yhtä, jolla on niin valtaisa globaali merkitys kuin Liborilla. Edustaja Sanchez Presedo. Kiitos paljon. Minä haluan viitata komissaarion puheeseen hänen ehdotuksensa kun hän puhui kilpailusta, kilpailumietinnöstä ja sitä tutkimusta, jota jatketaan ja kannustetaan niistä käytös, käytänteistä, joita on ollut näiden viitekorkojen kanssa ja kuinka välttämättömäksi hän kokee sen, että sen lisäksi, että yrityksillä on vastuu, voisaisin puhua lisäksi vastuuhenkilöistä, vastuutoimijoista yrityksen sisällä. Haluaisin myös kiinnittää ensiksi teidän huomiotanne siihen, josko EU-ssa me olemme olleet vähän jälkijunassa. Esimerkiksi Liborin tutkimuksessa vuonna 2008 oli tämä yleisreservi, jossa puhuttiin e, jossa englantilaiset viranomaiset antoivat yleisinformaatiota. Saimme myös tietoa Yhdysvalloista, Juilliardista ja silloin annettiin ensimmäistä tietoa, saatiin vähän kaikupohjaa näistä viitekorkomanipulaatioista. Emme ole pystyneet paikantamaan nopeasti, identifioimaan nopeasti näitä manipulaatioita. Toisekseen ollaan tekemässä tutkimustyötä eri valvontaviranomaisten, kilpailuviranomaisten piirissä. Ovatko nämä tutkimukset yhteneväisiä? Tehdäänkö tiivistä yhteistyötä näiden kansallisten eurooppalaisten viranomaisten kesken? Miten Yhdysvaltain viranomaiset tai muut markkinaviranomaiset toimivat yhteistyössä? Kolmanneksi, joka liittyy tähän korjaavuuteen. Mehän olemme puhuneet tästä sääntelevästä luonteesta. Meillä on myös korjaavia toimenpiteitä. Eli miten ne liittyvät teidän toimialanne kilpailu viranomaisen, onko olemassa sanktioita, sehän on ö, tärkeä aihe, mutta minkälaista voittoa voidaan laskea näistä sanktioista koituviksi? Jos ajatellaan, että onko niistä mitään hyötyä, millä laskent- laskutoimenpiteillä niitä määritellään, mitä vahinkoa on tapahtunut ja, mm, ja missä mielessä, miten nämä haitat ovat välittyneet Kilpailuviranomaisethan työstävät näitä ja näin ollen he voisivat helpottaa myös valitusten tekijöiden työt. Um, okay, so I have got some questions that I know are very clearly directed to people. Can... No, tässä on jotenkin kysymyksiä, jotka esitetty ihan suoraan. Haluaisitko ottaa, haluatteko ottaa paneeli vastaan näihin vai vastaanko minä tässä välissä koko paneeli vai miten teidän? Okay koko paneelia ja ehkä komission jäsen erityisesti. I want to ask a question. No niin. Uh, for the other Ensimmäinen kysymykseni oli ehkä muille panelisteille ennemminkin, joilla on muuta vastuualueita. Wow. No niin, ensinnäkin te, hyvä komission jäsen, vastatkaa te ensin niihin kysymyksiin, jotka esitettiin teille, ja sitten menen muihin panelisteihin. So, uh, Mr. Klint. Kiitoksia niin, edustaja Klintz. Jossakin määrin myös Sanchez Presedo kysyivät tavasta, jolla tämä rangaistusten taso määrättäisiin, jos vahvistamme nämä huolenaiheemme, eli syy siihen, miksi tämä tutkimus avat, tehtiin, on se, että olimme huolissamme mahdollisesta kilpailuvastaisesta yhteistyöstä. Ja jos nämä asiat vahvistuvat, niin kuten tiedätte, jos näissä ei oteta huomioon, vai siis meillä ei oteta huomioon yksittäisiä tekijöitä, vaan aina sanktiot esitetään yrityksillä. Siis kysymys on nimenomaan siitä, että rangaistaan yrityksiä. Kuten totesin alustuksessa, niin kun puhun yrityksistä, viittaan pankkiin ja myös jossain tapauksessa myös välittäjiin. Laskentapohjana sanktioissa on se myynti, johon vaikutetaan kartelissa. No, 10 euroa arvosta sitä ei varmaan ole, vaan kysymys on suurista summista. Katsotaan, miten tämä määritellään. Se on yksi niistä elementeistä, joita tarvitaan tutkimuksen aikana. Mutta se olisi siis pohjana. Ja sääntöjen mukaisesti, jota meidän täytyy panna täytäntöön. Pohjautuen näihin summiin, täytyy ottaa huomioon tuon rikoksen vakavuusaste. Eli että se on keskimääräistä suurempi ja miten pitkään tuota rikkomusta on tehty. Nämä ovat meidän sääntömme ja me pitäydymme niissä. Emme voi ryhtyä keksimään uusia sääntöjä. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuutta ottaa käyttöön sakkoja yksittäistapauksissa. Sitten markkinasääntelijät tai tuomioistuimet sitten käsittelevät yksittäisiä rikkoja. Meidän tapauksessamme, kun katsotaan asia kilpailun näkökulmasta, niin me pureudumme sellaiseen toimintaan, jota yritykset tekevät. Kilpailuvastainen yhteistyö pankkien tai välittäjien välillä – tässä tapauksessa siis pankit ja, ja jotkut välittäjät. Ja mitenkäs nämä sakot sitten lasketaan? Markkinavaikutus määritellään. Edustaja Lambert kysyi tästä. Pohditaan sitä, miten se vaikuttaa kartellin liikevaihtoon, miten kartelli on toiminut, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa EU-ssa. Meillä on yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, ei pelkästään kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa, vaan myös markkinasääntelijöiden kanssa, jotka ovat yhteydessä samaan todellisuuteen, samoihin aktiviteetteihin. Mutta me katsomme näitä asioita omasta spesifisestä lähtökohdastamme kartelin olemastaolosta. Ja tutkimuksissa olemme luonnollisestikin yhteydessä myös äm, muihin oikeustoimivaltoihin, eli varsinkin Yhdysvaltoihin tässä suhteessa. Yhdysvalloissa kartelitutkimukset tekee ää, ähm, oikeusministeriö Ja näissä on tietty rikosoikeudellinen näkemys ja niissä on eri prosessit ja soveltamisella kuin meidän tutkimuksissamme, mutta me teemme yhteistyötä aivan kuten monilla muillakin aloilla. Anti or our cartel investigation. Kun ryhdymme tutkimaan kartelleja, niin heti kun saamme tietoa mahdollisesta kilpailun vastaisesta yhteistyöstä, niin tässä ei ole kysymys pelkästään tuosta yhteistyöstä, vaan manipulaatiossa on kysymys myös muunlaisista toimista. Jos katsotaan vaikka Barclays-ratkaisua, niin se mitä tiedetään tuosta tapauksesta on, että siellä on myös yksilön toiminta, joka ei ole ollut säännönmukaista. Mutta meidän tehtävänämme ei ole siis viedä eteenpäin toiminta tässä suhteessa, kun sitten saamme tietoa siitä, mikä on luonut vaikutelman siitä, että mahdollinen kartelli oli syntymässä, niin välittömästi käynnistämme toimintamme, tutkimuksemme ja tutkimuksen jälkeen sitten esitän tiedonsaantipyyntö samoille yrityksille ja muille yrityksille. Ja meillä on avoimet menettelyt jossain tapauksissa, kun viitataan tiettyyn vertailukohtaan tai valuuttaan. Ja työskentelemme muillakin aloilla kuin niillä, joissa olemme aloittaneet tutkimuksemme. Pohdimme sitä, että tarvitaanko lisätoimintaa. No milloin me sitten olemme työmme päättäneet, sitä on vaikea sanoa etukäteen, mutta pidämme näitä asioita etusijalla ja teemme voitavamme. Käytämme resursseja mahdollisimman paljon näissä tutkimuksissa. Mutta tehän tiedätte, miten rajoitetut resurssit kilpailupääosastolla on. En nyt tässä mitenkään puutu budjettikeskusteluihin, mutta pohtikaapa niitä rajoitteita vain sitten, kun keskustelette siitä, millä tavalla komissio toimii. But as you know, Mr. Lambert, the fines... Mutta kuten tiedätte, edustaja Lambert, sakothan menevät jäsenvaltioille. You, you'll be lobbying us to change that as well, no doubt, in future competition. Varmasti lobbaatte meitä muuttamaan tätä mm, tulevissa kilpailupolitiikan uudistuksissa. Ää, vielä ää, kysymys. Aion palata teihin, hyvä komission jäsen, koska ne liittyy ää, kysymyksiin, Tämä ajatus vaihtoehdista, oliko se sitten Libor, kuinka nopeasti, tai miksi, Blum, miksi täällä e, maksutta ehdotetaan tällaisia neuvoja, e, kyllä teillä varmaan oma etu kuitenkin kyse sitten mm, avoimuudesta ja pääsystä puhuttiin. Komission jäsen pyytäisin, että pohtisitte tätä seuraavaa asiaa, kun muut vastaavat. Kun katsotte näitä ähm, ratkaisuja, niin keskitytte yritykseen, mutta laittaisitteko tällaiseen ratkaisuun koskaan sitä, että e, tuo elin, jota tutkitte, joka tarjoaa tämän palvelun, ei mahdollisesti ole paras elin tarjoamaan tätä ja Eh, ehkä tämä pitäisi antaa jonkun toisen elimen käteen, olisi se sitten yksityinen tai julkinen. Voisitteko pohtia tätä? Voin vastata tähän eh, heti. Kartellipäätöksessä ei ole mitään eh, mm, ratkaisuja. Se päättää kartelin ratkaisu tässä tapauksessa, miten välttää tämä tilanne myöskin sakkojen pelotteluvaikutus on sääntelyviranomaisten tehtävä. Meidän tapamme ei ole pelkästään lopettaa kartellipäätöksellämme, vaan myöskin päättää sakoista suuntaviivojen mukaisesti, jotka ovat mahdollisimman pelottavat. Ne pystyisivät siis välttämään sakon luomalla uudenlaisen elimen. Eh, herra Doktorov, teille oli jotakin kysymyksiä, voisitte vastata niihin. No vastasin, tässä oli neljä kysymystä. Ensimmäinen niistä olisi, että pitäisikö kaupallisen yksikön saada hyötyä tästä. Haluan sanoa ihan selvästi, että emme usko, että kaupallisten yksikön tulisi mitenkään hyötyä siitä. Toinen kysymys siitä, miksi me tekisimme näin ihan ilmaiseksi. Ehkäpä pientä hihittelyäkin oli ilmassa, kun se sanottiin. Totta kai epäillään, että tässä nyt sitten on jonkunnäköinen kaupallinen etu kyseessä kuitenkin. Bloomberg on kuitenkin vähän erilainen tässä suhteessa. Saatatte nähdä sen heti, jos käytte missä hyvänsä yhdessä 150 toimistostamme maailmassa. Meillä ei ole yhtä ainutta huonetta, jossa ei voisi käydä ja nähdä, mitä siellä tapahtuu. Kaikki on väliset ovat lasista ja Syynä tähän on se, että me olemme olleet yritys, joka perustettiin 30 vuotta sitten perustuen uskoon siitä, että avoimuus on julkinen hyödyke. Ja olemme näiden 30 vuoden ajan pyrkineet toimimaan sen mukaisesti haluan myös sanoa, että olemme yksityinen yritys. Eli että me emme ole julkisessa omistuksessa. 88 prosenttisesti meidät omistaa yksi henkilö, joka sattumoisin lahjoittaa satoja miljoonia dollareita vuosittain hyvän tekeväisyystarkoituksiin. Olemme tehneet näin myös muissa yhteyksissä. Itse asiassa tänä päivänä työskentelemme yhdessä yhden organisaation kanssa, joka pyrkii asettamaan kriteerit ympäristö, yhteiskunta ja hallituksen tiedoille, jotta voimme eri toimialoilla luoda standardit niin, että tuota tietoa voidaan itse asiassa jäljittää, sitä voidaan verrata. Ja loppujen lopuksi tämänkaltainen avoimuus on todella merkityksellistä ja vaikuttaa yritysten toimintaan ja ympäristöön. Eli meillä on ihan tällainen historia tässä suhteessa. Olemme tehneet näin. Olemme olleet auttamassa muita organisaatioita hyväntekeväisyyskohteita ja olemme olleet mukana auttamassa useita oman joukkomme jäseniä, jotta nämä ponnistukset toimisivat. Eli ajatellaan tätä nyt uudestaan. Tietysti olisi kiva, että Bloombergin nimi nyt sitten tässä näkyisi selkeästi, mutta loppujen lopuksi tässä on kysymys siitä, että perustavanlaatuisesti puhutaan siitä, että tehdään jotain, koska uskomme, että se on oikein. Esitin myös kysymys siitä, miten kauan menisi siihen, että itse asiassa voitaisiin ottaa käyttöön tämä B-Libor. Haluan vain huomauttaa, että olemme samaa mieltä siinä, että emme usko, että Liboria voidaan helposti korvata. Uskomme, että siihen kuluu kyllä paljon aikaa. Mutta uskomme myös, että B-Libor tässä väliaikana voi jo tarjota hyvän tarkastusvälineen siihen, millä tavalla Libor toimii. Tehdäänpä siihen sitten mitä uudistuksia hyvänsä niin, että saadaan aikaiseksi todella havainnoitavissa oleva markkina-alue. Mutta se, että se saataisiin aikaiseksi, jos saavuttaisiin nämä tavoitteet, ja että se korvaisi pitkällä aikavälillä Liborin, niin uskomme, että tähän nyt ainakin menisi noin 15 kuukautta, kolme kuukautta perustutkimukseen, tietojen keruuseen – luottoriskivaihtosopimuksista, suhteista ulkomaisten valuuttakurssien välillä ja muiden markkinoilla havainnoitavissa olevien tekijöiden kohtaan, jotta varmistutaan siitä, että oikeat yksiköt arvioivat sitä, millä tavalla näitä arvopapereita tarkastellaan johdonmukaisesti niin, että kehitellään algoritmeja sen suhteen, miten toimitaan. Siihen menisi kolme kuukautta. Sitten kolme kuukautta siihen, että saataisiin tämä kehiteltyä yksittäisille pankeille. Sitten varmaan puolisen vuotta siihen, että voitaisiin analysoida aiempaa tietoa, jäljittää sitä, voitaisiin saada kommentteja markkinoilta, saada operationaaliset toiminnot jaloilleen ja näin saada kaikki eri toimijat mukaan. Mukana täytyy olla nimittäin toimijoita prosessien pohtimisessa, uudistustyössä, jos tänä päivänä aloitetaan, niin eiköhän tähän noin 15 kuukautta hurahda. Ja lopuksi, mikä reaktio sitten tähän on ollut? Tähän asti kaikki ovat olleet oikein kiinnostuneet. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä viikopatsauksen kanssa, Weekly Reviewn kanssa olemme tällaisen valkoisen kirjankin työstäneet asiasta, voimme sen teillekin tarjota. Ihmisiä kiinnostaa asia, mutta en nyt kuitenkaan tässä liikaa luonnehtisi tätä reaktiota. Kaikki uskovat kuitenkin, joiden kanssa olen puhunut tästä asiasta, ovat sitä mieltä, että se, että tiukalla tavalla otetaan käyttöön verrattavissa olevaa transaktiotietoa, jota voidaan markkinoilla havainnoida, on tärkeä elementti siinä, mitä me tarjoamme. Ja me tarjoamme nimenomaan kykyä tehdä näin. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyydän, että te puheenjohtaja Kono vastaisitte seuraavaksi. Thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon Tämä on ollut todella hyödyllistä minulle, mutta toisaalta minulla ei ole vielä vapautta puhua näistä asioista ja antaa näkemyksiä joistakin uudistustoimenpiteistä, jotka on ehdotettu. Kaikki ovat varmasti hyödyllisiä ja niitä kannattaa pohtia. Eräs asia, jonka voisin sanoa, on se, että kun tarkastellaan kaikkia näitä viitekorkoja arvoja, joita käytetään maailmanlaajuisesti, niin on hyvin vaikea kuvitella tilannetta, jossa julkinen sektori tai joku julkinen elin tietyn monopolin alaisena määrittäisi kaikki nuo viitekorot ja arvot. Mm, tulee aina olemaan kilpailua ja aina markkinalähtöinen prosessi, jossa valitaan mikä korko tai arvo on paras mitäkin transaktiota varten. Ja siksi markkinavalvojien tehtävänä on toteuttaa sääntöjä, joilla estetään markkinoiden väärinkäyttö, mutta samanaikaisesti meillä pitäisi olla laajasti sovellettavat hyvät standardit Eh, mitä tulee näiden indeksien laskemiseen eh, ja määrittelyyn. Meillä pitäisi olla malli, jota voidaan soveltaa kaikkiin viitekorkoihin ja arvoihin. Ja olisin sitten luottavainen eh, sen suhteen, että kilpailupolitiikkakin on erittäin relevanttia, koska kilpailua tulee olemaan ja kilpailu pitäisi olla hyödyllistä. Sitten herra Filippona. Like to answer the question asked by Case. Kiitoksia. Haluaisin vastata tähän Case Winburnin kysymykseen, joka on erittäin tärkeä. Onko viitekorkojen arv- määrittely yksityisten yritysten tehtävä tai julkisen sektorin tehtävä. Minun mielestäni se pitäisi olla yksityisyritysten tehtävä. Liiketoiminta on hyvää, se on dynaamista ja kilpailussa on hyvin paljon hyötyjä, joten sen täytyisi olla yksityisten yritysten toimintaa, mutta komissio sen Barnier aivan oikein sanoi, että integriteetti ja luottamus on julkinen hyvä ja sitä ei pitäisi valvoa yksityisen sektorin, vaan julkisen, joten kyllä yksityisten yritysten pitäisi määritellä nämä arvot, mutta julkisen puolen täytyisi siis sitä valvoa. Ja annan tässä nyt e-, kaksi esimerkkiä, jotka eivät liity Livoriin ja Euriboriin, vaan muihin indekseihin ja viitearvoihin, jotka ovat mahdollisesti aivan yhtä tärkeitä. Jos katsotaan esimerkiksi luottoindeksejä. Meillä on markkinaindeksejä, euroindeksejä ja indeksejä, jotka liittyvät liittyvät valtion velkaan. Tällä on tietenkin suuri merkitys valtion velassa ja osittain myös euroalueen kriisissä. Olen hyvin iloinen, että yksityiset yritykset kehittävät niitä, mutta olisin kyllä rauhallisempi, jos julkisesti valvottaisiin. Mutta minä olen tutkinut tätä, minä olen sanonut, että jotain tapahtuu, mutta minä tiedän, että tarvitsemme mm, valtion valvontaa asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi euroalueen velkatilanteeseen. Tämä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki liittyy hyödykkeisiin. Jos katsotte esimerkiksi öljyn ja kaasun hintoja, eh, niin kuin PRA äh, tiedottavat niistä. Tämä on yksityinen aloite, äh, joka on hyödyllistä. Äh, hyvä, mutta tarvitsemme valvontaa, koska öljy- ja kaasun hinnoilla on suuri vaikutus yhteiskuntaan. Tarvitsemme valvontaa, eli yksityiset yritykset, mutta julkinen valvonta on todella tarpeen. Joanna Cold. Erinomaista. Ja sitten Joanna Cold. Answer, um, Mr. Lamberts. Kiitoksia. Pyrin vastaamaan Lambertsen kysymyksiin, jossa kysymys on siitä, millä tavalla määrittelemme, mitä vertailukohtia käytetään. Ja meillä on kaksi kriteeriä. Yksi niistä koskee likviditeettitasoa ja toiseksi se, että haluammeko riskitöntä tasoa vai, vai haluammeko luota näkyvän salkussa. Ja silloin otamme käyttöön tämän pankkien välisen tason. Uusia vertailukohtia tulee joka vuosi käyttöön. Useimmat niistä epäonnistuvat, koska niillä ei ole likviditeettiä. Sitten meillä on myös tämä OIS-taso, joka on ollut 10-15 vuoteen käytössä. Se kehittyy paljon nopeammin, johtuen siitä, että kassavirrat, jotka liittyvät swappeihin, toimivat niin. Ja monet sanovat, että tämän tyyppisissä transaktioissa – riskitön taso on hyvä. Ei tarvitse olla Liboria. Mutta sitten taas joudutaan vastakkain likviditeettinäkökulman kanssa. Eli jos kyseessä on laajempi instituutio, joka pyrkii samanaikaiseksi korkosuoppia vaikka eläkerahaston kanssa, niin tarvitaan riittävästi likviditeettiä markkinoilla, jotta pankkivastapuoli voi sitten taas päästä eroon omasta riskistään. Ja tällä hetkellä OIS-markkina-alue ei ole siellä. Eli tässä siis saavutetaan likviditeettiä ja tällä linjalla jatketaan, mutta se ei koske kaikkia sopimuksia tällä hetkellä samalla tavalla. Meillä on sitten kollateraalitaso GCF, eli repo. Ja meidän täytyy ottaa huomioon se, että pyrimme etsimään tapoja, joilla voimme saada takaisin investoijien luottamuksen. Ottaen huomioon, miten paljon tähän nimenomaan tallettajat ja eläkeläiset luottavat. Eli tässä ei oteta huomioon pelkästään tätä rahoittamatonta osuutta. Toivottavasti pankkien välillä tehdään enemmän transaktioita ja että, että kyseessä on nyt tilapäinen tilanne. Meillä on kuitenkin perustavanlaatuisia haasteita, kun pyritään lisäämään valvontaa ja sanktioita kun puhutaan tästä käytännössäännöstä. Me mielellämme osallistuisimme esimerkiksi tällaiseen valvontapaneeliin, me emme ole pankki. Tällaisen paneelin jäsenenä voisimme kyllä toimia. Kysymyksenne, joka koski tästä yleistä hyötyä, se taas riippuu likviditeetistä. Eli valvonta on tässä suhteessa tärkeää. Ja tietysti aina haluamme, että likviditeetti ja vertailukohdat ovat kunnossa. Emme voi investoida sellaiseen välineeseen, joka ei ole likvidi, koska emme tiedä, voimmeko myydä sitä ja näin suojella asiakkaitamme. I think that's a very good point to finish on because we have run out of time. Oikein hyvä pointti on voikin lopettaa tämän äh, kuulemisen, koska aikamme on loppunut. Kiitos korkeatasoisen paneeli, Me olemme oppineet hyvin paljon näistä asioista ja meidän täytyy nyt pohtia ja hiukan sulattaa näitä tietoja ja miettiä, miten viedä asiaa eteenpäin. Mutta kiitoksia korkearvoisille vieraillemme ja kiitoksia komission jäsenelle, että äh, hän oli täällä tämän kuulemisen loppuun asti ja tulemme varmasti palaamaan näihin asioihin, kun tarkastelemme lainsäädäntöehdotuksia äh, ja toivotan teille hyvää iltaa. Kiitoksia.